Okay, dear colleagues, ladies and... No niin, hyvät kollegat, naiset ja herrat, avaamme uudelleen tämän iltapäivämme istunnon julkinen kuuleminen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tulevasta asemasta, tulevat haasteet ja mahdolliset uudistukset. Ja meille on kutsuttu tänne vieraiksi tilintarkastustuomioistuimen presidentti Vitor Caldeira ja samoin kuin sitten budjettivaliokunnan jäseniä. Minulle on ilo ja kunnia kun toivottaa teidät tervetulleeksi kaikki tähän kuulemiseen. Alun perin tämän oli tarkoitus äh, järjestää 19. syyskuuta 2011, mutta kuten te tiedätte, sinä iltapäivänä kaikki äh, tilaisuudet peruttiin äh, sähkökatkoksen vuoksi, joten energiakysymykset iskevät jopa tilintarkastustuomioistuimeen. Päätimme sitten järjestää uudelleen tämän kuulemisen ja siinä meidän äh, valiokuntamme teki hyvin viisaan päätöksen. Euroopan unionissa ja maailmassa on tapahtunut paljon kehityskulkuja sen jälkeen ja ne kaikki viittaavat siihen, että on hyvin tärkeää, että meillä on vahva äh, julkinen äh, luotettavuus ja, ja, ja tilintarkastukset. Ja tätä kysymystä me haluamme nyt käsitellä tässä kuulemisessa. Me haluamme julkisen demokraattisen kontrollin esimerkiksi Euroopan vaka- vakautusmekanismille ja muulle. On totta, että julkista rahaa pitäisi käyttää siinä vaiheessa vasta, kun siihen on olemassa kunnon järjestelmät. Esittelijä Sender on onnistunut nyt kokoamaan hienon listan vieraspuhujia ja heidät esitellään sitten, kun he pitävät puheenvuoronsa. Samanaikaisesti esittelijä on ottanut mukaan tähän ohjelmaan tiettyjä linkkejä näiden eri puheenvuorojen välillä, niin että meillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä, kuunnella vastauksia ja keskustella toistemme kanssa. Sen vuoksi haluaisin kiittää meidän esittelijämme Ines Ajala Senderiä siitä, että hän loi hyvän pohjan mielenkiintoiselle näkemysten vaihdolle ja todennäköisesti myös hieman erilaisia näkemyksiä niin että me saisimme mahdollisimman paljon irti tästä ajasta, niin pyytäisin, että kaikki vieraat kunnioittaisivat puheaikaa niin, että voimme välttää väärinkäsityksiä. Haluan kertoa teille myös, että tulen olemaan tiukka tästä. Se tulee olemaan meidän kaikkien iloksi. Ja samanaikaisesti valiokunnan jäseniä pyytäisin myös olemaan mahdollisimman lyhykäisiä ja selkeitä puheenvuoroissansa. Tervetuloa hyvät naiset ja herrat vielä kerran tähän kuulemiseen. Ja annan nyt sitten puheenvuoron viideksi minuuttiksi esittelijälle Ajala Senderille. Olkaa hyvä. muchísimas señor presidente. Kiitokset tästä, herra puheenjohtaja. Aluksi haluaisin sanoa, että olen hyvin iloinen siitä, että meillä ei tällä kertaa ole mitään teknisiä ongelmia valojen, äänien ja muiden kanssa, niin että meillä on ylipäätään mahdollisuus puhua toistemme kanssa. Pyydän myös anteeksi, että kesti lähes vuoden ennen kuin saimme tämän uudelleen järjestettyä. Mutta on vaikea koota kaikki virkamiehet ja asiantuntijat ja muut samalle päivälle ja sen vuoksi me jouduimme siirtämään tätä niin pitkälle eteenpäin. Ja siksi olen hyvin iloinen siitä, että onnistumme palaamaan tähän aiheeseen ja saimme kaikki paikalle vielä kerran. Kun me otimme esiin tämän mahdollisuuden konkretisoida avointa vuoropuhelua ja että saisimme paikalle asiantuntijoita. Tässä on kysymys siitä, että Täytyy miettiä, millä tavalla ihmiset ulkoapäin suhtautuvat asiaan ja on tärkeää saada aikaa myös vuoropuhelua tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin välille, joka voisi olla hyvinkin hedelmällistä. Ja tämä vuoropuhelun tulee jatkua koko ajan. Meidän täytyisi saada se aikaiseksi kaikkien toimielinten kesken unionissa. Olemme lisänneet toimielinten määrää ja me työskentelemme jokainen oman toimivaltuutemme mukaisesti. Mutta samanaikaisesti rakenteesta on myös tullut monimutkaisempi. Ja sen vuoksi sen myötä olemme myös saaneet suurempia ja enemmän toimivaltuuksia, kuten esimerkiksi parlamentti Lissabonin sopimuksen jälkeen. Parlamentilla äh, on enemmän toimivaltuuksia. Me olemme myös mukana lainsäätäjänä. Me emme ole pelkästään budjettiviranomainen, vaan meillä on myös muita oikeuksia. Ei ehkä aloiteoikeutta, niin ei nyt ihan voi sanoa, mutta kysymys on siitä, että identifioidaan ongelmia ja käynnistetään menettelytapoja. Ja meillä on mahdollisuus tuoda esiin erilaisia kysymyksiä. Siksi me olemme suurella mielenkiinnolla kuunnelleet, mikä on tilanne tilintarkastustuomioistuimessa. On hyvin tärkeää saada aikaiseksi tämä vuoropuhelu ja laajentumisen myötä myös tila, tilintarkastustuomioistuimesta on tullut monimutkaisempi, hankalampi, suurempi, sille esitetään suurempia vaatimuksia ja vaaditaan, että sen on parannettava toimintaansa. Parlamentin näkökulmasta on kysymys tilintarkastustuomioistuimen mandaatista. Me pidämme tilintarkastustuomioistuinta parlamentin taholta kasvavana toimielimenä, mutta tarkoitus on myös kuunnella ja sopeuttaa kapasiteettia ja on myös, parlamentti on myös esittänyt vaatimuksia parannuksiin. Siksi me olemme nyt päässeet tilanteeseen, jossa tilintarkastustuomio Istuin on myös muuttunut. He ovat toteuttaneet koko joukon uudistuksia, jotta he voisivat paremmalla tavalla vastata kansalaisten esittämiin vaatimuksiin. Eli että meillä on tällainen valvonta, elin, joka valvoo yhteistä budjettia. Tämä on tilanne, joka muuttuu yhä monimutkaisemmaksi mutta samanaikaisesti meidän täytyy kuitenkin parantaa näkyvyyttä ja läpinäkyvyyttä ja yksinkertaistaa niin, että kansalaiset näkevät, mitä tapahtuu, niin että uskottavuus parantuu. Tässä on paljon vaatimuksia, jotka täytyy täyttää. Eihän tässä nyt ole kysymys siitä, että pitäisi olla yksinkertainen niin, että ei vasta tämän monimutkaisen rakenteen vaatimuksiin, mutta kysymys on kuitenkin siitä, että tilannetta täytyy parantaa. Me olemme tarkistelleet suurella mielenkiinnolla, millä tavalla tilintarkastustuomioistuin valmistautuu näihin suuriin haasteisiin, joita meillä edessämme on. Esimerkiksi Espanjassa meillä on tällä hetkellä hyvin vaikea tilanne. Siellä on suuri talous- ja finanssikriisi, joka luo paljon ongelmia useissa jäsenvaltioissa. Kysymys on myös siitä, millä tavalla tilintarkastustuomioistuin näinä kriisin aikaina kykenee toteuttamaan mandattiinsa ja toimimaan oikealla tavalla. Ja siitä, millä tavalla voitaisiin löytää uusia ratkaisuja yhä monimutkaisempiin ongelmiin. Ja perusmandaattihan on nimenomaan tämä valvova teht, valvojan tehtävä, budjetin valvonta. Mutta koskapa kuitenkin kaikki on kasvanut ja monimutkaistunut toimielimisellä tasolla, vaaditaan uusia uudistuksia ja uusia näkökulmia. Jokin aika sitten olin kuulemassa tilintarkastustuomioistuimen uusia eh, ehdokkaita heidän kuulemistilaisuuksissaan ja meillä parlamentillahan on myös tiettyjä vaatimuksia sille, mikä näiden ehdokkaiden paras mahdollinen profiili olisi. Me olemme usein joutuneet tilanteeseen, jossa jäsenvaltiot eh, eivät eh, ihan ehkä ole kuunnelleet tarpeeksi sitä, mitä parlamentti on tuonut esiin ja mitä kokemus on tuonut esiin. He ovat, äh, jäsenvaltiot ovat ehkä esittäneet muunlaisia näkemyksiä ja silloin äh, näiden äh, kokelaiden profiilit eivät vastanneet oikein niitä vaatimuksia, mitä parlamentti oli esittänyt ja mitä talousarvion valvontavaliokunta oli esittänyt ennen kaikkea. En tässä nyt lähde arvostelemaan näiden, näitä ihmisiä, jotka jäsenvaltiot ovat ehdokkaiksi ehdottaneet. En, en halua olla tässä osoittaa kunnioituksen puutetta, mutta minusta olisi hyvä, jos me voisimme täällä hieman yhdessä miettiä asiantuntijoiden kanssa, minkälaisia vaatimuksia me voimme esittää. On koko joukko erilaisia kysymyksiä ja me olemme törmänneet niin moniin ongelmiin ja myös ratkaisuihin, että nyt me olemme päässeet tilanteeseen, jossa meillä on, pitäisi olla ö, mielenkiintoista sanottavaa. Minä toivon, että me saamme aikaiseksi hyvän ehdotuksen pikkuhiljaa thank you very much, Mrs. Ayala Sender, for setting this. Kiitokset Ajala Sender siitä, että näin alustitte tätä iltapäivää. Ja nyt sitten tilintarkastustuomioistuimen presidentti herra Kaja, olkaa hyvä, 15 minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valiokunnan jäsenet, eh, arvon puheenvieraat. Haluaisin kiittää valiokuntaa ja erityisesti esittelijä Ajala Senderiä tästä aloitteesta ja mahdollisuudesta. Tämä on varsin tärkeä kuulemistilaisuus tilintarkastustuomioistuimelle ja hyvin tervetullut eh, tilaisuus meille eh, kertoa hieman sen toiminnasta. Tässä eh, valmistelut liittyivät pitkälti viime syyskuuhun ja muutoksia on tapahtunut ja pyrin ne tässä myöskin huomioimaan, mutta pahoittelen, jos jonkin verran toistoa ilmenee. EU:ssa on tapahtunut muutoksia viime syyskuulta. Finanssipoliittinen vakaussopimus on saatu aikaan ja vakaus mekanismisopimusta tarkistettu, mutta talouden kasvun ja julkisen talouden vahvistamisen hankkeessa on vielä paljon tekemistä jäljellä ja tämän varsin hyvin Rouva Ajala Sender esiin nosti yhden jäsenmaan osalta on kuitenkin pyrittävä palauttamaan luottamus unionin ja sen toimielimeen, ja se on yksi akuutesta ongelmista edelleenkin. Tilintarkastustuomioon uskoo, että jotta luottamus voidaan palauttaa, niin tällä tavalla eh, se onnistuu, jos eh, julkista vastuuvelvollisuutta eh, tuetaan. Ja julkiset tilintarkastajat, niin kuin myöskin kansalliset tahot, ovat tässä tärkeässä roolissa. Uskonkin näin ollen, että on tärkeää, että nähdään tilintarkastustuomioistuin hieman laajemmassa kontekstissa, kun tarkastellaan mahdollisia mahdollisia haasteita ja parannusmahdollisuuksia, kun puhutaan eh, julkisesta vastuuvelvollisuudesta. Kuten tiedätte, oikeudelliset puitteet nyt on esitetty Lissabonin sopimuksen myötä. Ja erityisesti tässä eh, roolinamme on eh, edistää julkista vastuuta ja tukea myöskin täytäntöönpanon osalta neuvostoa ja Euroopan parlamenttia ja ylipäätään pyritään tukemaan kansalaisia ja eri tahojen taloudellisia etuja. Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa tilintarkastustoimia, toimii riippuvattomasti ja katsoo, tekee esityksiä siitä, mitä parannusasioita voitaisiin toteuttaa. Tällä tavalla tilintarkastustuomioistuin puuttuu eri vaiheisiin varainhoitoon, eh, varainhoitoon liittyviin eh, kertomuksiin ja julkisiin tarkastuksiin ja uudistuksiin. Ja olemme nimenomaan lähteneet liikkeelle tietyistä arvoista. Ja tässä olemme sitoutuneet erityisesti riippumattomuuteen, kokonaisvaltaisuuteen, puolueettomuuteen ja ammattimaiseen toimintaan. Ja Nämä ovat ohjeen nuoranamme, kun pyrimme tehokkaaseen, arvokkaaseen, hyvään työhön. Pidämme tärkeänä myöskin hyviä yhteyksiä muihin kumppaneihin, esimerkiksi EUn muihin toimielimen, jotka ovat tärkeimpiä asiakkaitamme ja joita valvomme. Ja toisaalta olemme yhteydessä myöskin vastaaviin tilintarkastustahoihin jäsenmaissa hyödynnämme kumppanuuksia, joita on kehitelty eh, yli 30 vuoden aikana, ja nimenomaan pyrimme näin vastaamaan julkisen vastuun haasteisiin. Ja tässä voidaan nähdä kaksi pääluokkaa. Ensimmäinen liittyy Euroopan unionin talousarvioon. Tämä on tärkeä tekijä juuri kun ollaan toteuttamassa rahoituksen puitteita, jotka ohjaavat EUn talousarviota tilintarkastustuomioissa on vaikuttanut siihen, miten talousarviota uudistetaan, minkälaista uutta talouden säätelyä tarvitaan ja mitkä ovat uudet mahdolliset omat varat, järjestelyt. Kaiken kaikkiaan tarvitaan suuria muutoksia ja on katsottava myöskin hallinnon riskitilannetta on lähtevä liikkeelle siihen, että keskitytään tuloksiin yksinkertaistaen rahoitussääntöjä lisäämällä ehdollisuutta ja budjetin käyttömahdollisuuksia parantamalla. Voin antaa tästä muutaman esimerkin. Ensinnäkin on mahdollista paremmin käyttää rahoituksen välineitä, mitä tulee luototukseen, takuisiin ja muihin mahdollisuuksiin. Ollaan kehittämässä myöskin uusia välineitä ja vuoden 2010 vastuuvapauspäätöksessä katsottiin, että tarvitaan hyvää raportointia riskeistä ja tuloksista, ja ne ovat yhtenä tärkeänä osana, jos halutaan vastuullisesti ja avoimesti toimia. Toiseksi on tärkeää, että EU-rahoituksessa tehdään ehdollisempaa suhteessa kansallisiin eh, viranomaisiin ja näiden asettamiin tavoitteisiin, ettei niinkään lähdetä liikkeelle yksittäisten edunsaajien erityisedellytyksistä. Ja näillä on huomattavia eh, vaikutuksia sille, eh, mitä voidaan katsoa sopivaksi ja millä tavalla voidaan helpottaa hallinnon taakkaa tuloksia tehdessä. Kolmanneksi on myöskin valvonnan puitteistoa kehitettävä ja tällä tavalla vastuuvelvollisuuden ketju, sen tulee olla sellainen, että komissio voi ottaa kaiken vastuun budjetin täytäntöönpanosta. Miten sitten tämä asia on mahdollista toteuttaa EU-ssa ja kansallisella tasolla? on asia, jossa on hyödynnettävä parlamentteja ja myöskin tilintarkastajia, ja tätä kysymystä on vielä lähemmin tarkasteltava. Ja tästä sitten siirrynkin eh, toiseen luokkaan, kun puhutaan eh, tulevaisuuden haasteista. Ja ne liittyvät eh, muihin kuin rahoituksellisiin välineisiin tai rahoitusvälineisiin, jotka tulevat EU-budjetin ulkopuolelta. Eurooppa 2020 strategia pohjautuu pitkälti muihin kuin rahoituksellisiin välineisiin, esimerkiksi sääntelytoimiin, jotta saavutetaan tavoitteet, jotka kestävä pohjaiselle ja hyvälle kasvulle on asetettu. Tässä myöskin nostetaan esiin se, kuinka tarvitaan tehokasta valvontaa ja kansallisten viranomaisten arviointeja, jotta voidaan taata tavoitteisiin pääsy. Ja tämä on erityishaaste myöskin tilintarkastustuomioistuimelle ja vastaaville valvoville tahoille jäsenmaissa kuinka voimme tilintarkastustoimia koordinoida siten, että voimme auttaa parlamentteja, jotta julkiset varat voidaan täysimääräisesti hyödyntää esitettyihin tavoitteisiin. Tämä on yksi suurista kysymyksistä, joita on vielä tarkasteltava. EU-sopimuspuitteiden ulkopuolinen hallitusten välinen yhteistyö myöskin asettaa omat haasteensa tilintarkastustoimille. Kuten tiedätte, tilintarkastustuomioistuin ja kansalliset tahot ovat varoittaneet tähän liittyvistä riskeistä, esimerkiksi rahoituksen vakauden väline ja Euroopan vakausmekanismi olivat esillä kuulemistilaisuudessa viime kuussa tässä valiokunnassa. En siis toista jo sanottuja asioita. Toteaisin kuitenkin, että tarkasteltava sitä, miksi on syytä enemmän kiinnittää huomiota EUn eh, tilintarkastusrakenteisiin. Ja lopuksi toteaisin vielä, että EUn kyky eh, kehittää varainhallintoaan ja raportointikykyään pitkälti pohjautuu siihen, kuinka tehokkaasti julkinen eh, tilinpito voidaan hoitaa. No, sitten voidaan tarkastella muutoksia, minkä tyyppisiä ovat haasteet, minkä tyyppisiä uudistuksia tarvitaan. Tilintarkastustuomioistuimen on oltava valmis toimimaan eh, nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ja niin kuin muissakin toimielimissä, monivuotinen rahoituskehys myöskin vaatii meiltä uutta parempaa lisäarvoa EUlle, sen kansalaisille. Toisaalta budjetin eh, vaateista on kiinni pidettävä. Ja on pidettävä mielessä mahdolliset uudistukset, jotka vaativat pohjakseen lainsäädännöllisiä ehdotuksia ja toisaalta sitten uudistukset, jotka voimme hoitaa nykyisten olemassa olevien sääntöjen puitteissa. Esimerkiksi nimitysmenettelyt, kollegiaalinen tuomioistuimen luonne on kirjattu perussopimukseen. Näitä päätöksiä ulkopuoliset tahot eivät voi kyseenalaistaa. Toisaalta olemme valmiit panostamaan asioihin, tarkastelemaan ehdotusten vaikutuksia. Ja näin olemme tehneetkin eh, siinä vaiheessa, kun viedellisellä kerralla perussopimuksia muutettiin. Ja haluaisin muutaman huomion esittää tässä vaiheessa asioista, jotka katson tärkeiksi poliittisille EUn viranomaisille. Ensinnäkin kaikki ylimmät valvotahot eh, järjest käytetään sillä tavalla, että huomioidaan näiden historia, konstitutionaaliset asemat, mandaatit ja muut voimasuhteet. Ihan samalla tavalla, kun tilintarkastustuomioistuin on perustettu, on huomioitu kaikki ne seikat, jotka liittyvät voimasuhteiden ja muiden seikkojen muutoksiin EU-ssa ja sen julkisessa valvonnassa. Kun lähdetään liikkeelle vertaisarvioinnista vuodelta 2008, tuomioistuin katsoo, että nykyiset järjestelyt kyllä riittävät mm, täyttämään tilintarkastustuomioistuimelle asetetut tehtävät sopimuksen mukaisesti. Erityisesti katsomme, että riittävät turvalauset ovat olemassa sen takaamiseksi, että toimimme riippumattomasti, kokonaisvaltaisesti ja puolueettomasti. Näinpä katsomme, että tehokkuus eh, jo nykypuitteissa mahdollistuu ja tältä pohjalta voidaan kuitenkin lähteä arvioimaan uusia mahdollisia ehdotuksia. Toiseksi, kun tarkastellaan kustannuksia tai säästöjä vaihtoehtoisissa malleissa, kannattaa pitää mielessä se merkitys ja rooli, mikä tilintarkastustuomioistuimella on sen kommunikoidessa eri sidosryhmien kanssa jäsenet ovat vastuussa eh, raportointivelvollisuutensa hoitamisesta ja toisaalta vastuussa myöskin yhteyksistä kansallisiin tahoihin, EUn toimielimiin ja kansalaisiinkin. Tällä tavalla helpotetaan myös yhteistyötä jäsenmaiden eh, kansallisiin tahoihin päin. Ja kolmanneksi, ja ehkäpä kaikkein tärkein asia tämä onkin, toteaisin vielä, palaisin vielä asiaan, jonka nostin alussa esiin. Eli tilintarkastustuomioistuimen rooli tulisi nähdä hieman laajempaa kontekstia vasten. EU-hallinnoinnin eh, kehitys on luonut eh, erilaiset vaateet, eh, kun puhutaan julkisesta varainhallinnoinnista ja valvonnasta. Ja tilintarkastustuomioistuimen organisaatiossa tulee nimenomaan huomioida sen oma rooli ja merkitys tässä rakennelmassa. Tietysti puheenjohtaja, kun ajatellaan nykyistä oikeudellista puitteistoa, voimme tietysti tehdä paljon enemmänkin toimintakenttämme on huomattavasti laajentunut vuonna 2010 hyväksyttyjen menettelytapasääntöjen myötä. Uudet säännöt ovat mahdollistaneet sen, että voimme virtaviivaistaa päätöksentekomenettelyämme. Eh, on perustettu kamareita, viiden kuuden jäsenen kamareita, ja uudet säännöt mahdollistavat myöskin selkeämmän varainkäytön ja paremman eh, suunnittelun tulevaa vuosien 2013-2017 strategiaa ajatellen. Kuitenkin päähuolenamme on löytää se, miten parantaa lisäarvoa, jonka voimme tarjota tulevalle strategiakaudelle. Toisaalta budjetin vaatimukset niitä on kunnioitettava. On kehitettävä palveluita, tuotteita, tehtävää kumppaneiden kanssa läheistä yhteistyötä ja toimit hoidettava tehokkaasti. Vuodesta 2009 alkaen tuomioistuin on kiinnittänyt erityistä huomiota eh, nimenomaan palveluiden laatuun. Olemme kehittäneet uudenlaisia tuotteita, kuten esimerkiksi julkiset eh, panokset EU-budjetin uudistukseen, eh, riskikysymyksiin ja eri varainhoidon haasteisiin. Ja tässä kaikessa myöskin nykyinen talouden kriisitilanne on huomioitava. Ja tästä aiheesta tullaan vielä tämän vuoden puolella saamaan lähempi raportti. Vuoden 2010 varainhoitovuotta koskeva raportti sisälti useita piirteitä, joissa nimenomaan EU-talousarvio-uudistuksen seikat olivat esillä. Ja tulemme myöskin tarkastelemaan uusia seikkoja liittyen maatalouteen ja kohesiopolitiikkaan. Ja tästä sitten Rouva Kallilai tulee sanomaan hieman enemmän. Kuitenkin meidän on kehiteltävä omia tuotteitamme ja palveluitamme. Se tulee olemaan yksi painopisteistämme. Tulevina vuosina aiomme kiinnittää erityistä huomiota siihen, kuinka voimme auttaa EUta eh, vastaamaan näihin eh, tilinpitovelvollisuuden mukanaan tuomiin haasteisiin. Tämän lisäksi eh, lisäarvomme liittyy siihen, miten työtämme hyödynnetään nimenomaan tässä parlamentissa ja tietysti myöskin eh, muiden kumppaneiden taholla, kun puhutaan näistä tilivastuukysymyksistä. Tarvitaan vahvoja kumppanuuksia, erityisesti tämän valiokunnan kanssa, koska tällä tavalla onnistumme eh, saamaan sen lisäarvon, jota töillemme tarvitsemme. Tämän lisäksi katsomme, että laatu ja arvo paljon riippuu siitä, kuinka ammattimaisesti me eh, työmme hoidamme kumppaneihimme päin. Ja olemme vakuuttuneita siitä, että toimimme niin ammattimaisesti kuin vain mahdollisesti ja kehitämme eh, kysymyksiä, jotka meille kuuluvat niin hyvin kuin mahdollista. Vuoden 2008 vertaisarviointi eh, on laadittu ja se on nimenomaan antanut ohjenuoraa sille, millä tavalla laatua aiotaan parantaa ja uusi vertaisarviointi, jossa myöskin Saksan, Ranskan ja Ruotsin eh, paikalliset tahot ovat mukana, keskittyvät lähinnä eh, tuloksiin tilintarkastustyössä. Ja tällä tietysti seurataan myöskin läheltä tämän valiokunnan tekemää työtä. Lopuksi toteaisin vielä, että tehokkuutta järjestönä on myöskin kehitettävä tässä onkin onnistuttu. Eteenpäin on päästy vuodesta 2009 alkaen. Uskoisin, että lisää uudistuksia tarvitaan tulevalla kaudella ja katsomme, miten tämä voidaan hoitaa. on selvää, että siirrämme osaamistamme myös kumppaneidemme tilintarkastustoimiin katsomme, kuinka voimme eh, tehdä virtaviivaisemman eh, ylipäätään tilintarkastusprosessista ja kuinka saamme kumppanit mukaan. Ja tässä teidän valiokunnallamme on erittäin tärkeä rooli. Hyvät naiset ja herrat, ähm, tehokas äh, julkinen ähm, äh, tilintarkastustoiminta on erittäin tärkeää, kun halutaan pitää kiinni EUn legitiimisyydestä. Ja tilintarkastustuomioistuin uskoo, että kun näitä asioita huolella tarkastellaan, voidaan mahdollistaa äh, hyvä tapa uudistaa toimia tulevaisuudessa ja tulemme kaikessa tässä tekemään parhaamme kuitenkin pitäen kiinni budjettivaatimuksista. Toivottavasti tästä keskustelusta täällä tänään tulee olemaan meille hyötyä ja mielellään jään seuraamaan käytävää keskustelua. Kiitokset. Kiitokset äh, herra Caldeira näistä yleisnäkemyksistä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tulevasta roolista. Nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Jaan Carlsonin, joka on ollut eh, tarkastus, tilintarkastustuomioistuimen jäsen 95-2001 ja 99-2001 hän oli eh, entinen presidentti tilintarkastustuomioistuimessa. Hän on ollut mukana kaiken näköisissä omassa kotimaassaan Ruotsissa ja ollut eh, mukana myös kehitysyhteistyöministerinä hallituksessa. Joten kuulemme mielenkiinnolla teidän näkemyksenne tilintarkastustuomioistuimen institutionaalisen ja ammattilis institutionaalisesta ja ammatillisesta kehityksestä. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. the white button, Yeah, the white button. Uh, first of all, hello, Mr. Mouse. Eh, ensinnäkin, hyvää päivää, herra Nyt emme ole nähneet pitkään aikaan, mutta nyt on uudistuksia täällä ja hänen toimonsa ovat tarkoittanut paljon uudistuksia tässä työssä, josta minun on tarkoitus puhua 10 minuuttia. Kun minusta tuli vuonna 1995 tilintarkastustuomioistuimen jäsen, olisi voinut olla riippumaton toimielin vuodesta 1993 Astrihtin sopimuksen astumisen jälkeen. Mutta minun on sanottava, että asianosaiset eivät oikein tätä hyväksyneet silloin vielä. Monet lähinnä kansallisissa tilintarkastuselimissä eivät oikein vielä nielleet sitä ajatusta, että tämä on riippumaton eurooppalainen tilintarkastuselin. Alankomaiden puheenjohtajakaudella silloisen presidentin Middelhokin kanssa yhteistyössä huolehti siitä, että tämä asia saatiin Maastrichtin sopimuksen kautta totu, toteutumaan. Jos katsotaan nyt 19, 17 vuotta, että on kulunut, niin on aivan selkeää, että tuomioistuin on myös tosi asiallisesti tuossa roolissa toimielinten perheessä. Tietenkin tällä välin on tapahtunut paljon – komission ero 99 esimerkiksi on auttanut tässä. Jos Vidal Carrera nyt kuuntelee, niin tässä on paljon vakaampi asema ja asenne, jolla tilintarkastustuomioistuimen presidentti puhuu. Ja kaikki olisikin mahdotonta tässä vakavassa tilanteessa, jossa Euroopan unioni sijaitsee tällä hetkellä. Joten ihan ensimmäisenä kohtana haluaisin ottaa tämän esiin Euroopan parlamentissakin, että tulisi suojella ja kehitellä tilintarkastustuomioistuinta, sisältoimielintä. Sen kehittäminen on todella tärkeä painopistealue. Toiseksi haluaisin sanoa, että talous- ja rahoituskriisi – joka nyt kiusaa Eurooppaa, on antanut jo tilintarkastustuomioistuimelle uuden roolin ja se laajentaa varmasti tilintarkastustuomioistuimen roolia merkittävästi. Se on ihan luonnollista, kun uusien välineiden kautta Eurooppa pyrkii tukemaan sellaisia maita, jotka ovat ongelmissa ja auttaa talouskasvun ja kestävyyden edistämisessä Euroopan taloudessa ja järjestystä EU-rahoitusjärjestelmään. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että EUn veronmaksajilta vaaditaan uhrauksia tähän EUn budjettiin, jota tilintarkastustoimistoimen on valvottana. Minä olen jakanut teille muistiinpanoni viime syyskuulta, jolloin tämä tapahtuma oli tarkoitus järjestää, joten ihan lyhyesti vain muutama tärkeä seikka. Kaikkein tärkeintä, tai no, parlamentin rooli tässä prosessissa on nähdä, että yhteistyö kansallisten ylimpien tarkastuselinten ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen välillä toimii saumattomasti. Siksi tilintarkastustuomioistuimelle pitää antaa selkeä rooli tämän prosessin johtamisessa. Tämä ei ole aina ollut helppo vakuuttelutehtävä, kun kohtaamme kollegoita kansallisista tilintarkastuselimistä. Kuten presidenttimme jo esitti, kyse on eurooppalaisesta luottamuksesta ja tässä tilintarkastustuomioistuimen rooli on tärkeä. Teillä parlamentin jäsenillä on hyvin tärkeä rooli siinä, että vakuutatte sisarparlamenttinne pääkaupungissa siitä, että on ymmärrettävä, että yhteistyö – tilintarkastustuomioistuimen ja kansallisten tilintarkastuselinten välillä on tasapainotettava niin, että tilintarkastustuomioistuimella on tässä prosessissa johtorooli. Tämä on ihan selvää. Paljon puhumme siitä, miten kansallisille parlamenteille annetaan asema Euroopan politiikassa. Euroopan parlamentin tehtävä on se, että pidetään mielessä jatkuvasti ainoastaan eurooppalainen politiikka, vaan kansallinen taso myös tässä tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan parlamentti voivat kulkea käsi kädessä. Tämä tarkoittaa sitä, että tilintarkastustuomioistuimen on omattava paljon vankempi rooli. Minulla on yksi esimerkki, jonka yksityiskohtaisen käsittelyyn ei ole paljon aikaa nyt, mutta kun olin ihan uusi, meillä ei ollut näitä kamareita silloin tilintarkastusryhmiä, ja minä olin yhdessä jäsenenä ja minä olin sitä mieltä, että eikö meidän pitäisi katsoa myöskin kansallisia tilintarkastuksia jäsenvaltiosta. Jos ajatellaan esimerkiksi, että 20 prosenttia ja sen osuus BKTstä ei ole tietenkään sama, samanlainen osuus kaikissa jäsenvaltioissa. Eli eikö meidän pitäisi voida valvoa sitä, miten nuo luvut lasketaan kaikissa jäsenvaltioissa. Ja minulle 14 kollegaa silloin sinä aikana sanoin, että nyt olet ihan hullu ja oikeastaan väärinkäsittänyt aivan kaiken. En lähde nyt yksityiskohtiin tässä sen enempää, mutta jos suljette silmänne ja pohditte sitä, mitä olisi tapahtunut, jos tilintarkastustuomioistuin olisi silloin sanonut, että meidän pitäisi tilintarkastaa myös kansallinen tilinpito. Väittäisin, että muutama ongelma olisi näin vältetty. Näin vähitellen asiat kehittyvät ja minä uskoisin, että prosessin pitäisi olla kaksivaiheinen. Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuimen pitäisi toimia niin, että osoitetaan, miten voidaan harmonisoida kansallista tilinpitoa jäsenvaltioissa, kun näin on tehty. Siihen varmasti menee noin viisi vuotta. Ja sen jälkeen voidaan aidosti lähteä myöskin tilintarkastukseen kansallisen tilin taloudenpidon osalta eurooppalaisesti, siis tarkastamaan kansallista varankäyttöä omasta maasta, niin esimerkiksi lähdevät huutamaan, että ei tällaista ylikansallisuutta. Mutta tämä on ihan loogista. Jos tästä kriisistä halutaan eroa niin halutaan huolehtia sitä, että eurooppalaiset veronmaksajat kantavat tämän taakan ja luottavat edelleen tähän hankkeeseen, meidän pitää luoda vankka tarkka avoin, seurattava tilintarkastustuomioistuin, joka takaa, että kaikki on kunnossa ja pitää myöskin huolehtia sitä, että saadaan tulee Eurooppa-hankkeeseen. Jos tämä toteutuu, tilintarkastustuomioistuimen ja tietenkin parlamentin myös ja muiden toimielinten tulisi pohtia sitä, onnistuuko tilintarkastustuomioistuimelta tämä työ nykyresurssein. Ensimmäinen asia, jonka haluaisin silloin ottaa esiin, on se, että onko tilintarkastustuomioistuimen toiminta hyvässä tasapainossa tänä päivänä. Minä olisin yhteiseikkaan vastata tässä ei. Vuonna 1993 Maastrichtin sopimuksessa tilintarkastustuomioistuin sai tehtäväksi myös tämän tarkastuslausuman laatimisen. Ja tätä työtä tuomioistuin on siitä lähtien toteuttanut. Mistä tuntuu, että nyt on tullut korkea aika sanoa, että tämä nyt lopetetaan. Kun kirjoitin muistinpanoni viime syyskuussa, olin tässä hyvin selvillä linjoilla sanoin, että tuo voidaan lopettaa, mutta sitten luin tilintarkastustuomioistuimen entisen kollegan John Wigginsin artiklin tilintarkastustuomioistuimen omassa lehdessä. Varmasti valikunnan jäsenille voitaisiin antaa tämä lahti, lehtikirjoitus. Hän ei esittänyt samaa kantaa kuin minä, mutta hän oli ensimmäinen Dassin esittelijä 90-luvulla. Hän on kirjoittanut erittäin hyvän artiklan, vaikka hän, artikkelin, vaikka hän ei mene ihan niin pitkälle kuin minä, koska hän on tuollainen englantilainen keskitien kulkija. Mutta jos ajatellaan, miten moninaisia nämä, nämä rahasiirrot ovat, niin on hyvin monimutkaista antaa ainoastaan tuollainen yksi DAS-lausuma. 30, 40, jopa 50 prosenttia meidän kapasiteetistamme menee siihen, tai tarkastustuomioistuimessa kapasiteetti menee siihen, eikä siinä lisätty tietoa puutteista tai siitä, mitä toimia on tapahtunut, mitä puutteita rajoitusjärjestelmässä Euroopassa on. Me opimme kyllä paljon – rakennerahastojen ongelmista, jotka olisivat jääneet huomiotta ilmasta, mutta nyt kun tämän tiedämme, voimme hoitaa asian myös toisin, joten suositukseni teille on nyt, että huolehditte siitä, että siirrytään tästä tavanomaiseen tilintarkastukseen Euroopan budjetin osalta. Tässä vahvin syy on uusi rahoitusjärjestelmä – tämän vuosituhannen alussa. Koska DAS-järjestelmä luotiin vanhan tilintarkastusjärjestelmän varaan. Nyt kun järjestelmä on uusi ja jokainen toimen osa saa tietyn vastuun ja toimijoistuimella on ihan toisenlainen mahdollisuus tarkastaa vastuullisia toimijoita, eli eri sektoreilla tuota DAS tarkastuslausumaa ei enää tarvita ja näin säästyisi paljon voimavaroja, jotta saataisiin tehokasta tilintarkastusta. Lopuksi puheenjohtaja sanoisin, että yhdessä aikaisemmin kollegan Stubessonin kanssa olemme ehdottaneet koko tilintarkastustuomioistuimen rakenteen muuttamista – en lähde nyt viemään tässä Frison puheenvuoroa tehdä tyhjäksi, mutta kirjoitin tämän lehtiartikkelin muutama vuosi sitten ja näin voitte tutustua siihenkin. Toivoisin, että te loisitte tällaisen eurooppalaisen päätilintarkastajan verran. Kiitos. Uh, Kiitokset oikein paljon siitä, että esittelitte meille teidän esityksenne ja teillä on paljon asiantuntemusta ja tämä artikkeli, jonka mainitsitte, niin sekin on julkaistu näissä papereissa, jotka ihmisille on jaettu. No niin, kysymyksiä, vastauksia, keskustelua. Ensimmäinen keskustelukierros valiokunnasta kaksi. Ja toivon mukaan olette lyhykäisiä puheessanne Kysymykseen puolitoista minuuttia. Ja ehdottaisin, että jokaisesta ryhmästä yksi kollega ja kolmen puheenvuoron jälkeen annamme sitten asiantuntijoille mahdollisuuden vastata. Kuka haluaa aloittaa? Esittäjä ehkä? ja sitten yksi EPPstä ja yksi sosiaalidemokraateista. Ajala Sender, olkaa hyvä. Gracias, presidente. La verdad. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Oli oikein eh, hyvä kuulla aikaisemman tilintarkastustuomioistuimen presidentin ja nykyisen presidentin puheenvuorot. Ja näin nähtiin, kuinka eh, muutoksia on tässä ehtinyt tapahtua. Ja tässä molemmat pohjaisivat puheenvuoronsa omin kokemuksinsa. Herra Kalleralle kysymys. Äskeinen Carsonin puheenvuoro. tässä hän ei sääntömääräisesti tilintarkastustuomioistuin tapaa kansallisten vastaavien tahojen edustajia – ja nyt kuitenkin tässä on tehty varsin monia mielenkiintoisia ehdotuksia. On katsottu, eh, mitkä ovat ongelmia, joihin tulee puuttua ja reagoida varsinkin nyt huomioiden talouden kriisitilanne. Tässä herra Kaasa viittasi, tulee lopulliseen tavoitteeseen – Eli eh, tapa, miten hoitaa nämä julkisen talouden kysymykset. Ja viitattiin siihen, kuinka kansalliset talousarviot voitaisiin esittää Brysseliin eh, tarkastelua varten ennen kuin kansalliset parlamentit ja tilintarkastajat asiaa tarkastelisivat. Ja tämähän olisi jo melko vallankumouksellinen eh, ehdotus. Mutta kuitenkin meillä on tietynlaiset tavoitteet Eli että Euroopan tilintarkastustuomioistuin jollain tavalla tarkastelisi kansallisia talousarvioita. Olisiko tässä jonkunlaista pelivaraa? Olisiko mahdollista ajatella, että tämän tyyppisiä myönnytyksiä kansallisella tasolta tehtäisiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suuntaan? Mitä mieltä olette tästä? Olisiko tällainen ylipäätään tulevaisuudessa mahdollista? Ja herra Carlson myöskin totesitte, että ehkä nyt jossain vaiheessa oltaisiin tultu niin pitkälle, että voitaisiin päättäisiin luku, jossa eh, aina vain eh, budjettiongelmista puhutaan ja tuntuu, että on näitä hankaluuksia liittyen tilintarkastustoimiin. No nykyisellään eh, väline, jota käytetään, on tämä DAS-mekanismi, minkä tyyppisiä voisivat olla sitten muut keinot toimia, jos kuitenkin halutaan kansalaisille osoittaa ja varmistaa se, että talousarviota valvotaan riittävän hyvin ja vastuunkantokysymyksistä ei lipsuta. Kiitokset. Seuraavaksi kollega Ivanova. Mr. Chair. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää kollega Aijalaa siitä, että hän järjesti tämän tärkeän kuulemisen. Olen vakuuttunut, että tämä johtaa parempaan ymmärtämykseen tilintarkastustuomioistuimen toiminnasta ja myös parempaan yhteyteen, kontaktiin tämän valiokunnan jäsenten kesken. Nyt ihan lyhykäisesti molemmat puhujat viittasivat puheissaan luottamukseen. On totta, että meillä on hyvin hankala tilanne unionissa tänä päivänä ja on tärkeää palauttaa luottamus avoimuuden kautta ja, ja vastuullisemman rahankäytön kautta. Puheenjohtaja Kalleira otti esiin monia asioita, mutta haluaisin ihan lyhykäisesti ottaa esiin ne asiat, jotka olivat erityisen tärkeitä. Te mainitsitte uusien äh, rahoitusinstrumenttien äh, valvonnan. Olen samaa mieltä. Tähän mennessä meillä on 110 miljardia äh, euroa saatavana lainattu, jotka on lainattu jäsenvaltioille, jotka ovat taloudellisissa ongelmissa. Joten me tarvitsemme myös tarkkaa valvontaa siitä, miten nämä rahat käytetään. Haluaisin myös pitää hyvänä tätä lukua kahdeksan. On erittäin tärkeää painottaa tätä value for money näkökulmaa. Me olemme sitä erityisen kiinnostuneita. Ja sitten vielä kysymys äh, presidentti Kaldeiralle. Me kokobun jäsenet käytämme, olemme pääkäyttäjiä tilintarkastustuomioistuimen tuotteille niin vuoropuhelu ja ajatusten muuttaminen on hyvin tärkeää. Miten me voisimme vielä viedä tätä eteenpäin? Mehän, meillähän on myös tämä vuosittainen vierailu. Jäsenet tulevat Luxemburgin, tilintarkastustuomioistuin tulee tänne. Mutta mitä jos voisimme järjestää muita tällaisia tavallaan teemakohtaisia tapaamisia. Tällä tavalla voisimme mennä eteenpäin. Se olisi varmaan hyödyksi ei vain tilintarkastustuomioistuimille, vaan erityisesti tämän valiokunnan jäsenille. Kiitos. Kollega. Kiitos kollega Ivanova. Ja kolmas puhuja ensimmäisellä kierroksella on kollega Balcicis. Balcicis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Tai e, iš tikrųjų Iš pradžių buvo sunku suprasti. Paljon kiitoksia. Aluksi oli melko hankalaa ymmärtää tilintarkastustuomioistuimen presidentin kantaa, mutta olen ihan samaa mieltä siitä, että että tilintarkastustuomioistuimen asemaa on vahvistettava joissain jäsenvaltioissa. Käy niin, että nimetään poliittisesti tilintarkastuselinten jäsenet. Siksi on tärkeää huolehtia aseman vankistamisesta. Puhuttiin uudistuksesta ja sen aikana varmasti tapahtui myös muutamia virheitä. Tietenkin tarkastustuomioistuimen entinen presidentti mainitsikin sen, että elettiin tavallaan illuusioiden varassa, että kaikki ongelmat kyllä ratkaistuvat itsestään ikään kuin. Minun kysymykseni liittyy Euroopan keskuspankin rooliin. Mitä uskotte? Pitäisikö tulevaisuudessa myöskin tilintarkastustuomioistuimen valvoa Euroopan keskuspankin toimintaa? Monenlaisia mahdollisuuksia Euroopan maissa – on kaupallisten pankkien kautta myös saada varojaan käyttöön. Eikö myöskin tällaisten kaupallisten pankkien toimintaa pitäisi valvoa teidän kautta Kiitos. Kiitos tästä ensimmäisestä kierroksesta. Nyt haluaisin sitten antaa jäsenille mahdollisuuden vastata näihin kysymyksiin, jotka otettiin esiin. Haluatteko te aloittaa, herra Kalleira? Kiitokset ja kiitos hyvät jäsenet näistä kysymyksistä. Lähden liikkeelle viimeisimmästä ja siitä sitten taaksepäin. Eli tarvittaisiinko toisenlaista tilintarkastusmandaattia suhteessa keskuspankkiin. Tämä oli kysymys, joka esitettiin. Euroopan keskuspankkia jo nykyään tilintarkastustuomioistuin valvoo, mitä tulee toiminnan tehokkuuteen. Ja ihan säännöllisin väliajoin näin teemme. Ja yksi mm, raportin saista on nimenomaan Euroopan parlamentti. En tiedä, seurataanko tässä valiokunnassa asiaa lähemmin. En tiedä, mutta sehän ei ollutkaan kysymys, joka esitettiin. Eli todettiin, että olisi katsottava tuomioistuimen mandaattia, tulisiko siinä huomioida myös Euroopan keskuspankki. Tämä tietysti on kysymys, josta päätökset tehdään jäsenmaatasolla, koska tämä on perussopimukseen liittyvä kysymys, mutta Euroopan keskuspankin lisääntynyt rooli nyt vakausmekanismin myötä. Ja valvontatoimet liittyen tähän sopimukseen saattavat tietysti perustella tätä lähestymistapaa. Euroopan parlamentti ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin kuitenkin eh, laativat vuotuisia eh, raportteja ja voitaisiin ajatella, että eh, tilintarkastustuomioistuin ja parlamentti saisivat näin eri välineet käyttöönsä, jolla valvoa myöskin Euroopan keskuspankin toimintaa, mutta kuten tiedätte, keskuspankit ja Euroopan keskuspankki mm, sen tilintarkastustoimet hoidetaan omien määräysten kautta ja tätä kaikkea sitoo perussopimus, eli nämä ovat puitteet toiminnalle. On sitten uusia muitakin tahoja, esimerkiksi virastoja, jotka tarjoavat uusia mahdollisuuksia tilintarkastustuomioistuimelle ja tässä meillä kyllä on selkeä mandaatti huomioida nämä uudet haasteet. Ja näistä nimenomaan puhuin, kun viittasin tähän tilintarkastusketjuun, vastuuketjuun nimenomaan mielessäni tuolloin olivat nämä uudet sääntelyvirastot, jotka tuovat uudenlaisia tilintarkastussopimuksia mukanaan. Ja tässä Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on ihan selvä mandaatti. Ja tämä vastuu ilman muuta on hoidettava. Ja Rova Ivanova sitten sitten kysyi, halutaanko vahvistaa yhteyksiä tähän valiokuntaan. Tähän en voi muuta kuin vastata kyllä ilman muuta. Ja näin jo ihan päivittäin teemmekin. Kaikki tilintarkastustuomioistuimen jäsenet mielellään ovat yhteydessä valiokuntaanne ihan päivittäinkin valmiita kertomaan siitä, mitä teemme ja miten voimme mahdollisesti tukea parlamenttia sen toimissa. Jos uusia tapoja tai muotoja tälle yhteistyölle mm, keksitään tulevaisuudessa, niin me suhtaudumme näihin mahdollisuuksiin ilman muuta avoimesti mutta nykyjärjestelyt meidän mielestämme ovat ihan hyvät, mutta uusiakin tietysti olemme valmiit tarkastelemaan. Jos meidän ö, osaamistamme tällöin valiokunta ne voisi paremmin hyödyntää mutta tässä kyllä on suuria haasteita. Jan Carlson totesi, että on olemassa yhteinen haaste tilintarkastustuomioistuimelle Euroopan parlamentille nimenomaan siinä, miten olla yhteydessä kansallisiin vastapuoliin. Ja tässä varmasti voisimme tehdä jatkossa lähempää yhteistyötä. Ja sitten kansallisten tilintarkastus valvovien viranomaisten ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen välinen rooli. Olisiko tässä johtorooli olla Euroopan tilintarkastustuomioistuimella ehkä hieman eh, provokatiivinen kysymys? Sala Senderistä kiitos siitä, johon tämä aikaisemminkin esiin nousi. Mutta on muistettava, että meitä perustamissopimus sitoo ja meidän on kansallisten tahojen kanssa tehtävä yhteistyötä, joka pohjautuu vastavuoroisen eh, luottamuksen siitä on lähdettävä liikkeelle. Mutta voidaan tarkastella sitä, miten näissä puitteissa sitten toimia mahdollisimman tehokkaasti. Annan tästä kaksi esimerkkiä sen kuvaamiseksi, millaisena näkisin tilanteen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidenttinä. Vuodesta 2008 alkaen olemme kontakti valiokunnalle pyrkäneet antamaan hieman lisäpontta ensinnäkin sen selvittämiseksi, mitkä ovat niitä yhteisiä asioita, jotka olisi syytä esiin nostaa. Vuonna 2008 muun muassa päätettiin perustaa kaksi verkostoa. Toinen, jossa tarkasteltaisiin sitä, kuinka, mitä sääntöjä noudattaen voitaisiin ajatella, että kansalliset valvontatahot ja tilintarkastustuomioistuin voisivat tarkastella niitä finanssipoliittisia kysymyksiä, jotka kansallisesti hoidetaan sillä talouden kriisin eh, seuraukset ja vaikutukset, niihin liittyy kansallinen ulottuvuus. Ja me sitten olemme pyrkineet tässä eh, huomioimaan myöskin eurooppalaisen ulottuvuuden. Ja puheenjohtajana toivoo, toimii tässä verkostossa suomalainen kollegamme, ja se on toiminut varsin hyvin rakentavasti. On tarkasteltu yhteisiä lähestymistapoja, kun puhutaan kansallisista eh, lausumista eh, ja talousarvion näkyvistä kansallisesti, ne on nostettu esille ja me olemme halunneet kuulla tämän kontaktiryhmän kertomuksia edistyksestä. Jotkut jäsenet, esimerkiksi Ranska, ovat tässä hyvin edenneet. Kesäkuussa tullaan saamaan vuosikertomus siitä, miltä kansallisella tasolla nyt on nämä haasteet pyritty huomioimaan julkisen velan osalta esimerkiksi ja toisaalta miten sitten tämä talouden ohjausjakso on otettu käyttöön. Se on myöskin antanut uutta pontta näille toimille ja kansalliset tahot ja parlamentit tässä ilman muuta ovat tärkeässä roolissa, ehkä ratkaisevan tärkeässä, koska tässä puhutaan kansallisesta budjetista ja kansallisesta talous- ja julkisen talouden politiikasta, mutta tässä kuitenkin huomioitaisiin myös tämä eurooppalainen yhteys. Tällainen yhteistyö voisi olla ihan hyödyllistä ja sitä on syytä helpottaa, jotta yhteiset edut saadaan parhaiten esiin nostettua. Eli tällä tavalla nykyjärjestely toimii. Ja sitten vielä tilastoista, ja tämä on viimeinen huomioni. Olemme tässä eh, Eurostatin työryhmämme kautta yhteydessä ja myöskin kansallisiin tahoihin, kun katsotaan nimenomaan kansallisten tilastojen luotettavuutta. Ja se on ilman muuta yksi avainseikoista, joka vaikuttaa myös tähän EU-tason näkemykseen, mutta on asia, joka voidaan hoitaa lähinnä kansallisesti. Ja jos tätä yhteistyötä voidaan parantaa ja helpottaa e, ja tällä tavalla asioissa edetä, niin uskon, että muutoksia voidaan aikaan saada. Kiitos. Kiitos. Aina on enemmän sanottavaa kuin mitä tällaisessa kuulemisessa voidaan käsitellä. Kiitoksia, mutta tässä tulee vielä lisäkierros. Ja sitten herra Kals. I would like to start where... Haluaisin jatkaa siitä, mihin herra Kaldeira jäi. Me näemme, että askelia on otettu ottaen huomioon nimenomaan tämän uuden eurooppalaisen integraation ajanjakson. Me olemme prosessissa, jossa pyrimme takaamaan rahoitusvakauden. Ja tämä tulee olemaan hyvin pitkälle menevä. Ja nämä hyvin pitkälle menevät toimenpiteet, ne on tehty. Ja haluaisin vain painottaa, että tilintarkastustuomioistumella on hyvin tärkeä rooli – siinä, että tästä prosessista äh, syntyisi tällainen äh, hyvä luottamus, julkinen luottamus, mikä on hyvin hankalaa. Ja ymmärrän tämän kysymyksen tästä keskuspankista, mutta, mutta perusperiaate ja ratkaisu on jo saavutettu. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa keskuspankin. Toki tässä on myös periaatekysymys jäsenvaltioissa keskuspankkien tilintarkastuksista, mutta tämän minä jätän näille toimielimille enkä kuormita tilintarkastustuomioistuinta sillä, se olisi liian monimutkaista. Mutta se, mitä halusin painottaa vielä, oli, että tuleeko tilintarkastustuomioistuimella olemaan välineet toteuttaa nämä tärkeät tehtävänsä. Minun ehdotukseni on, että tilintarkastus tuomioistuinta pitäisi auttaa sopimusmuutoksella niin, että se joutuisi järjestelemään itsensä uudelleen niin, että sillä olisi voima, valta hoitaa nämä uudet tehtävät, jota Caldeira tässä on linjannut. Ja kaikki ovat samaa mieltä, että niihin on ryhdyttävä. Ja tämä uusi finanssijärjestelmä komissiossa Tämä merkitsee sitä, että me emme tarvitse tätä tällaista tilastollista, matemaattista ää, tarkastuslausumaa dassia. Me emme tarvitse sitä, me voimme tehdä lausuntoja, jotka ovat ää, sisällöltään järkeviä ja antavat hyvää informaatiota tälle valiokunnalle ja parlamentille ilman, että lähdetään tähän hyvin hankalaan ja monimutkaiseen järjestelmään jossa pyritään arvioimaan unionin taloustilannetta. Ja tämä vielä usein ymmärretään täysin väärin joukkoviestimissä. Joten se, mitä meidän tänä päivänä pitäisi tehdä, olisi käynnistää yhteistyö niin, että voisimme yhdessä huolehtia siitä, että tämä järjestellään uusiksi niin, että enemmän voimavaroja voitaisiin käyttää näihin uusiin ja tärkeisiin tehtäviin, jotka ovat strategisen tärkeitä tulevalle Euroopalle. Siksi minusta meidän pitäisi tehdä nyt hyvin rohkea askel eteenpäin näiden 20 vuoden jälkeen. Kiitos. Thank you very much for these. Kiitos. Nyt jatkamme sitten poliittisilla ryhmillä. Alden jäsen, herra Karlsson, te puheenvuorossanne otitte esiin kysymyksen tarkastussääntöjen harmonisoinnista. Jos me katsomme tätä Ruotsissa, niin siellä on ollut tiettyjä, tiettyä vastustusta ja skeptisismiä sen vuoksi, että Euroopan jäsenvaltioissa on erilaisia näkemyksiä ja peri, per, perinteitä. Kokemukset ovat hyvin erilaisia. On jäsenvaltioita, joissa on hyvin erilaista erilaisia järjestelmiä perinteittensä mukaisesti. Ja monia jäsenvaltioita pelottaa sitten, jos syntyy tällainen harmonisoitu eurooppalainen järjestelmä ja heidän täytyy luopua omista hyviksi koetuista järjestelmistä. Ehkäpä te voisitte kertoa kokemuksistanne tai ajatuksistanne kokemustanne pohjalta. Miten tämä prosessi voitaisiin järjestää tai miten se pitäisi järjestää ja onko se tarpeeksi joustava, jotta voidaan pitää kiinni hyvistä perinteistä jäsenvaltioissa niin kuitenkin, että ne olisivat tarpeeksi harmonisoituneita, siihen saadaan puitteisto. Sitten vihreistä. Kuka edustaa vihreitä? Täällä ei ole vihreiden jäsentä tällä hetkellä. Ja sitten ECRstä. Onko ketään? Ei. Guesta on. Haluatteko puheen? Ette halua. Sitoutumattomat. EFDstä. Anteeksi. efd edustaja. Haluatteko te käyttää puheenvuoron? Thank you. Eh, Kiitos. Varsinainen kriisi, joka oli taloudellinen ennen kuin siitä rahoituskriisi tuli, osoittaa melko laajastikin sen, että on, rahoituksella ei ole päästy siihen, mitä toivottiin. Eli nämä taloudet, joita haluttiin tukea, eivät ole itse asiassa kasvaneet. Ja tämä antaisi ymmärtää, että rahoitusta ei ole käytetty kovin hyvin. Onko Euroopan tilintarkastustuomioistuin sitä mieltä, että sillä on tietty vastuu tässä, kun ei ole esitetty selkeä viestiä veronmaksajien suuntaan. Ei ole kerrottu, että rahoitus ei mennyt oikeille ihmisille oikeaan tarkoitukseen. Toinen kysymykseni. Tuntevatko Euroopan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet, että Euroopan veronmaksajat luottavat tilintarkastustuomioistuimen. Minun mielestäni ne eivät luota, mutta mikä on teidän käsityksenne? Herra Caldera, puhuitte siitä, että siirrytään mittaamaan ja katsomaan tehokkuutta, mutta me olemme mielestäni kaukana siitä, että voidaan väittää, että tiedämme, että ihmiset, jotka rahoitusta anovat, ovat oikeutettuja tuen saamiin. Eli me arvioimme kovasti menettelyitä, mutta emme niinkään tehokkuutta, eli miten voidaan siirtyä yhdestä vaiheesta toiseen tässä mielessä. Herra Kanson, sitten muutaman vuoden takaiseen ajatukseenne, että katsottaisiin tulopuolta budjetissa – No siinä ei sinänsä nyt ihan puututa näihin kansallisvaltioiden tilinpitoon sinänsä, vaan eurooppalainen ohjausjakso puuttuu siihen. Finanssipoliittisen sopimuksen kautta tämä yhteistyö lisääntyy. Käsittääkseni ehkä harvatte arvioida tulopuolella sitä, tuleeko jäsenvaltioista – oikeat summat tulopuolelle, mutta muuten siirrytte poliittiseen keskusteluun finanssipoliittisen sopimuksen osalta. Ja siinä ehkä en tukisi tuota tilintarkastustuomioistuimen asentaa. Ja miten tällainen Auditor General-ajatus tukisi tässä yhteydessä, kun sitä esititte? Uh, Kiitos. Täällä on vielä yhdelle kollegalle tilaa. Ole hyvä. Recht herzlichen Dank, äh, Herr Kiitos äh, puheenjohtaja. Myöskin luottoluokituslaitoksesta käydään keskustelua. Ja katsottu, että tämänkin tyyppistä tointa voitaisiin tintarkastustuomioistuimelle kehitellä. Kysyisin Olisiko mahdollista ajatella, että se toteuttaisi näiden laitosten tilitarkastuksia, ei perustaisi omaa laitostaan. olisiko mahdollista ajatella tällaista tilintarkastusvelvollisuutta, koska tämä saattaisi puhuttaessa varsinkin maatalous- ja kohesiokysymyksistä Eh, jos tähän yhdistettäisiin pankkien eh, luokituskysymys ja kansalliset menettelyt tai toisaalta sitten eh, nämä alueet, joilla on suoraa yhteyttä talousarvioihin. Onko tältä saralta jotain? Questions, Kiitos kollega Rybik. Nyt meillä on kolme kysymystä ja ehkä palotamme niin päin, että herra Carlson aloittaa. Kiitos. Ensin teidän oma kysymyksenne siitä, miten minä suhtaudun tai näin koordinaation. Toki kun me puhumme jäsenvaltioiden tilintarkastuslaitoksista ja tilintarkastustuomioistuimesta, niin meillä on erilaiset taustat. Minä olin presidentti ajanjaksona, kun uudet jäsenet tulivat mukaan. Ja oli hyvin mielenkiintoista käydä näissä hakija valtioissa ja käydä lävitse heidän valvonta- ja kontrollijärjestelmänsä ja katsoa, miten he eh, sopivat eh, mukaan Euroopan unionin järjestelmään. Mielenkiintoista oli, että se ei koskaan ollut mikään suuri ongelma Virosta Bulgariaan. Se toimi. Ne, jotka ovat olleet kovaäänisimpiä puhuen eniten vanhoista perinteistään, ovat unionin vanhat jäsenet. Tämä on välttämätön prosessi, Jos me aiomme tehdä yhteisen tilintarkastuksen, silloin meillä täytyy olla yhteiset konseptit niin, että ymmärrämme, mistä me puhumme. Ja tässä tilintarkastustuomioistuimella voisi olla tärkeä rooli ammattilaisina ja myös riippumattomana toimielimenä. Mutta Euroopan parlamentilla voisi myös olla tässä tärkeä rooli ja muistuttaa ystäviään kansallisissa parlamenteissa, että te olette mukana eurooppalaisessa seikkailussa. Sen vuoksi tämän täytyy kehittyä eteenpäin niin, että me tiedämme, mistä me puhumme, kun me puhumme toistemme kanssa. Rova Andressen, te olette aktiivinen OECDssä. Te muistatte, mitä ongelmia meillä sillä välillä oli, kun joku sanoi BKT siellä hänen kotimaassaan. Se tarkoitti jotain muuta kuin jonkun muun kotimaassa. Sen vuoksi, että termit olivat erilaisia. Ja minun ehdotukseni olisi, että tilintarkastustuomioistuimen pitäisi auttaa muistuttamalla jäsenvaltioita siitä, että pitäisi olla yhteiset periaatteet ja ne pitäisi hyväksyä. Ja tämä on nyt äh, saavutettu tässä eurooppalaisessa ohjausjaksossa ensimmäinen askel. Mutta tilintarkastustuomioistuimen täytyy äh, tarkastaa tietyllä tavalla, mutta siinä on kaksi askelta. Ensinnäkin meidän pitää tietää, mitä me teemme, ja sitten voidaan puhua niin paljon kuin halutaan perinteistä, mutta meidän täytyy puhua samasta konseptista, koska me maksamme samasta unionista. Ja tämä on tärkeää. No, tämä, tämä on todellista integraatiota. Tämä on sitä tosielämää. Emme me voi sanoa, että rautatiet ovat, eh, on rakennettu eri tavalla niin, että ei voi ottaa junaa yhdestä maasta toiseen. Kuten Austin Brian sanoi, täytyy tehdä työ, työtä yhdessä piruvieköön. Ja teillä parlamentaarikoilla on tässä tärkeä rooli. En usko, että tilintarkastustuomioistuimen pitäisi lähteä mihinkään poliittisiin eh, uhkarohkeisiin seikkailuihin. On tärkeää, että riippumattomat toimielimet pysyttäytyvät rooleissansa. Ja kuten sanoin jollekin ystävälleni, että jos tuomari eh, yrittää varastaa pallon kesken matsin, niin koko matsi hajoaa. Joten olen ihan samaa mieltä, että tuomioistuimen ei täytyisi sekaantua mihinkään poliittisiin asioihin yhteisen verotuspolitiikan puitteissa tai muuten. Ei, vaan tilintarkastustuomioistuimen pitäisi auttaa niin, että olisi mahdollista tehdä vastuun alaisia tarkastuksia eurooppalaisista tuloista. Ja sitten vielä lopuksi tämä luottoluokitus. Kun minä olin Ruotsissa ministerinä, minä aina todellakin toivoin, että olisin voinut valvoa luottoluokituslaitoksia, mutta tässä nykyisessä tilanteessa minusta olisi suuri riski lähteä tälle tielle. Meidän täytyy muistaa, että ensinnäkin luottoluokitus on täysin kaupallinen ilmiö, ja se, mistä me nyt puhumme, on julkisia toimielimiä, eikä meidän tule näiden rajoja tässä hämärtää. Joten tämän suhteen haluaisin odottaa ainakin vähän aikaa. Mutta ymmärrän täysin tämän äh, ehdotuksen keskeisen ajatuksen. Thank you very much, Mr. Carlson. Kiitos. Sitten äh, herra Caldera, haluatteko te puheenvuoron? Eventually, well, the majority of the questions... Kassonille tässä esitettiin kysymyksiä, suurin osa niistä yksi. Olkaa hyvä. Uh, yes. Uh, niin, yhden asian unohdin. Minusta on todella tärkeää, että kaikilla jäsenvaltiolla on sanansa sanottavana tilintarkastustuomioistuimessa. Me tarvitsemme tällaisen eurooppalaisen tilintarkastuksen neuvost- huippukokouksen tavallaan. Siis meillä on tällä hetkellä 27 erinomaista jäsentä, plinus inter paros, joka ei ole hyvää hallintaa. Minun mielestäni hyvää hallintaa olisi se, että on yksi henkilö, joka on vastuussa siitä, että toteutetaan työohjelma ja huolehtii siitä, että äh, tilintarkastustuomioistuimen äh, budjetti on hyvin käyty. Minusta kansallisen äh, elimen pitäisi tavallaan tehdä nämä puitteet, mutta sitten täytyy olla yksi, joka johtaa ja valvoo tilintarkastustuomioistuimen ongelma oli jo silloin, kun minä olin siellä, että siellä oli aivan liian paljon päälliköitä ja liian vähän intiaaneja. Ja tämä ongelma on pahentunut. Joten tällainen päätilintarkastaja olisi se paras ratkaisu. Mutta teille parlamentaarikoille on tietysti hyvin tärkeää se, että en nyt haluaisi leikata näitä yhteyksiä jäsenvaltioiden ja tilintarkastustuomioistuimen välillä. Se olisi vaarallista. Ne täytyy ylläpitää, mutta niiden täytyy olla erilaisia muodoltaan kuin nykyään. Now, Mr. Herra Caldera. Kiitos. Puhun lyhyesti, hyvä puheenjohtaja. Andreasen esitti yhden kysymyksen ja se liittyy tilintarkastustuomioistuimen luottamuksen ja vastaushan tähän on ei, niin kuin hän itsekin totesi. Tietysti luottamus pohjautuu sidosryhmiin ja tärkeimpiä sidosryhmiä ovat toimineet. Jos tämä parlamentti ei meihin luota, niin ongelmia on ja katsoisin, että tämä parlamentti ehkä ei niin tee. Ihan päivittäin saamme osviittaa siitä, että tilintarkastustuomioistuimen töihin kuitenkin suhtaudutaan kunnioituksella täällä. Miten sitten arvioida kansalaisten luottamusta tilintarkastustuomioistuimen tai muihin toimielimeen. Se on eri asia ja sitä on hankala tässä yhteydessä mennä arvioimaan. Katsoisin kuitenkin, että kyllä mm, meihin tulisi voida luottaa siltäkin pohjalta, että kansalaiset ovat edustajansa tänne valinneet. Kuinka sitten tehostaa toimia. No, tätä asiaa on tarkasteltu jo vuosien ajan. Olemme eh, myöskin lähteneet siitä, että myöskin eh, taloudellisempaan toimintaan kiinnittäisiin huomiota, ei pelkästään toiminnan tehokkuuteen. Ja tähän voidaan päästä, jos säätelykehys, niin kuin alustuspuheenvuorossani totesin, saataisiin eh, eh, tulos suuntautuneemmaksi eikä eh, pelkästään sääntöjen noudattamisen kiinnittäisi huomiota. Näin saatettaisiin tehostaa toimia ja sitä voitaisiin tarkastella. Esimerkiksi kun hyväksytään ohjelmia, tukia myönnetään, lähdettäisiin liikkeelle tulosorientoituneesta asetelmasta. Eli kannattaisi ehkä kiinnittää huomiota kysymyksiin ja seikkoihin, joihin liittyy erityisiä riskejä. Niitä huomioida eh, kertomuksissamme ja tällä tavalla sitten eh, kiinnittää huomiota seikkoihin, joihin tarvitaan parannusta. Tällä tavalla ehkä voitaisiin eh, tarkastaa rooliamme, kun eh, valvotaan eh, komission myöntämien varojen käyttöä jäsenmaissa, eli kuinka esimerkiksi rakennerahastoja ja maatalousrahastoja voidaan käyttää vuoden 2008 kriisin jälkeen. Olemme tämän jälkeen vuosiraporteissamme esiin tuoneet sen, mitä olemme havainneet ja tehneet parannusehdotuksia mutta selvää on, että tällöin puhutaan eh, melko pitkistä prosesseista. Eli tässä mitä itse halusin esittää. Kiitos. Eh, some more distinguished. Ja koska meillä on tänä iltapäivänä muitakin eh, puhujia, niin haluaisin antaa herra Carlsonille ihan lyhykäisen puheenvuoron ja sitten siirrymme eteenpäin. On the question of the tuohon luottamuskysymykseen, miten tilintarkastustoimeen luotetaan, kun tapaan Tukholman kadulla ihmisiä ja sitten olin Ruotsin hallituksen jäsen. asioista vastaavan ministeri Selänä niin suosittua, mutta yksi asia oli, että kun sinulla oli tuo tärkeä Luxemburgin tehtävä, niin se oli kyllä tärkeää työtä. Minulla on sellainen tunne, kun Tukholman kaduilla kuljen, että tilintarkastustuomioistuimeen luotetaan. Ihmiset siellä ajattelevat, että meidän roolimme on Euroopan yhteydessä todella tärkeä. Kun minä tapaan ihmisiä, niin olen kohdannut paljon luottamusta. Kiitos. Kiitokset, herra Carlson, teidän puheenvuorostanne ja vastauksistanne. Nyt jatkamme eteenpäin. Haluaisin kutsua lehtori Stefani Flisson paikalle ja hänen kollegansa Petrus Kevicienen. Toivottavasti lausun tämän oikein. Tämä on hyvin vaikea. No, te voitte jäädä toki tänne paikalle vielä. There, so we can introduce you in the discussion later. Okay. So please. Uh, With these remarks, I Ja näin päätimme ensimmäisen kierroksen. Ja nyt sitten äh, Stefani äh, Fliso, hän on lehtori ja tutkija Paris X Nanterre yliopistossa. Ja hän on tunnettu nimenomaan tutkimuksistaan Euroopan unionissa äh, tuomioistuin lasten ja muiden välisistä suhteista. Ja hän puhuu tilintarkastustuomioistuimen rakenteesta Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluan kiittää myös esittelijä siitä, että minut kutsuttiin tänne. Minä työskentelen siis äh, koulutuksen parissa. Minulla ei ole minkäännäköistä legitiimisyyttä puhua äh, mistään valvontaviranomaisesta, äh, joten haluan kiittää, että minulla on mahdollisuus tulla tänne puhumaan. Minä en aio ottaa esiin kaikkea sitä, mitä olen kirjalliseen puheenvuoroni laatinut. Otan esiin vain muutamia asioita. Ensinnäkin minusta vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta muistuttaa siitä, että keskustelu, joka liittyy tilintarkastustuomioistuimen kokoonpanoon ja järjestäytymiseen, on vanha keskustelu. Tilintarkastustuomioistuin itse on käynyt tätä keskustelua. Ja 70 luvulla oli yhdeksän jäsentä. Silloin tehtiin ehdotuksia, että vähennettäisiin kollegio kolmeen tai viiteen. Ja oli tiettyjä odotuksia myös tietyiltä jäsenvaltioilta, koska ne kuitenkin halusivat oman edustajansa. Jäsenvaltiot halusivat oman edustajansa tilintarkastustuomioistuimeen, mutta nyt kun jäsenvaltioita on 27, on kysymys periaatteesta ja kansallisesta edustavuudesta ja kollegiaalisuudesta ja siitä, että miten tilintarkastustuomioistuimen säännöt antavat sen toimia. Ja se työ, mitä minä olen tehnyt liittyen erilaisiin kansallisiin valvontainstansseihin, olemme nähneet, että kollegiaalisuus kehitettiin alusta alkaen, jotta voitaisiin varmistaa näiden toimielinten riippumattomuus. Ja Joissakin maissa on niin, että tämä kollegio on näkökulma, jonka kautta voidaan parantaa lopputuotteen laatua liittyen siihen, mitä toimielin toimittaa. Ja näin on mahdollista varmistaa, että toimitaan homogeenisella tavalla, mikä on myös hyvin tärkeää. Muuten muuten valvonta ja kontrolli perustuisi enemmän tällaiseen näppituntumaan. Millä tavalla sitten taas jäsenet nimitetään on kysymys, joka tulee esiin uudelleen. Ja samoin myös nämä ehdotukset uudistuksista, kysymys siitä, että vähennettäisiin, pienennettäisiin kollegioita, että helpotettaisiin työtä mutta on myös kommentteja, jotka ovat aika kriittisiä ajatellen sitä, että kokoonpano tulee jäsenistä, jolla ei ole samoja taustoja eikä samaa koulutusta. Eli homogenisuus on tärkeää, vaikkakin tiedän, että tästäkin ollaan eri mieltä. Tärkeää ja mielenkiintoista on myös tarkastella millä tavalla tätä, tämä kysymys on kehittynyt myös tuomio, EUn tuomioistuimessa. Lissabonin sopimuksen jälkeen on valiokunta tai tällainen komitea, joka tekee lausuntoja ennen kuin nimitetään jäsenet jo tämän valmistelevan työn aikana. Eli sen vuoksi on hyvin tärkeää tarkastella kunkin paikan profilointia – tässä on usein kysymyksessä EUn tuomioistuimen entisiä jäseniä, entiset jäsenet tai korkeammat virat. Ja tätä voidaan myös verrata siihen kritiikkiin, jota välillä esitetään sitä vastaan, että huolimatta Euroopan parlamentin pyrkimyksiä saa sellaisen kuvan, että että lähdetään liikaa tavallaan jäsenvaltioiden vaatimuksista. Jos katsotaan tilintarkastustuomioistuinta ja sitä, miltä se tänä päivänä näyttää, niin äh, tässä on erilaisia vaihtoehtoja joita voisi esittää. Ensinnäkin minusta tuntuu, että olisi hyvin tärkeää, riippumatta siitä, mistä toimielimestä on kysymys, eli että kun tarkastellaan organisaatiota, rakennetta ja sitä, miten se toimii toimielimen sisällä, niin on hyvin tärkeää katsoa sitä työympäristöä, jossa tämä, tätä toimielintä todellakin äh, kehitellään poliittisesti, taloudellisesti ja niin edelleen. Ja äh, johtaminen on hyvin tärkeää. Se on moniulotteinen kysymys ja ympäröivä ympäristö tavallaan myös vaikuttaa tähän. Jos katsotaan tätä ympäristöä, josta on tulossa aivan liian monimutkainen pikkuhiljaa, nyt on kysymys 27 jäsenvaltiosta tänä päivänä, niin täytyy katsoa erilaisia vaihtoehtoja ja katsoa, mitä etuja ja haittoja siinä on. Ei voida jättää tätä ympäristöä pois muusta kysymyksen asettelusta. Useinhan on niin, että tehdään analyysi ja verrataan erilaisia malleja, jotka asetetaan vastakkain. Ja kun puhutaan sitten hallituksesta ja hallinnasta, niin täytyy päästä tämän kuilun ylitse. Ja on olemassa myös erilaisia järjestelmiä, mutta silti on tärkeää minusta palata periaatteellisiin järjestön perusperiaatteisiin ja katsoa, mille toimielimen toiminta perustuu, mikä on ollut lähtökohta. Ja Tässä on kysymys siitä, mikä viranomainen on kyseessä, mitä toimivaltuuksia sillä on, mitä peruskriteereitä sen toiminnalle on, mutta ensisijaisesti kuitenkin on kysymys toiminnallisista näkökulmista, jotka ovat hyvin tärkeitä. Eli katsoa, millä tavalla kontrollit toteutetaan. Ja on myös tärkeää katsoa, millä tavalla raportit toteutetaan ja eh, esitetään. Jäseniä on siis 27. Mikään toimielin, sitä ei voida johtaa, sitä ei voi johtaa 27 johtajaa. No, laajentumisten jälkeen onkin tehty erilaisia ehdotuksia siitä, että saataisiin aikaan jonkinnäköinen tasapaino kansallisen edustettavuuden välillä, joka on siis perustamissopimuksessa kirjattu. Ja sitten toisaalta meillä on myös tarve saada hieman tiukemmaksi ja näppärämmäksi tämä johtamismalli. Tämä koskee myös muun muassa eurooppalaista keskuspankkia, mikä on myös tärkeää useammalla kuin yhdellä tavalla. Jos haluaa, että on tällainen johtava elin, jota pitäisi vahvistaa, jos katsotaan, tätä voidaan verrata ylipäätään myös esimerkiksi mandattikauteen sen pituuteen, voidaanko sitä pidentää. Niin nämä asiat ovat kuitenkin aika suhteellisia, koska tässä on kysymys hyvin erilaisista alueista. Ja kun on kysymys tällaista korkeammasta elimestä, tarkastavasta elimestä, niin sen täytyy olla riippumaton. Ja riippumattomuus merkitsee sitä, että on hyvin hankala ajatella esimerkiksi periferisten valtioiden edustuksellisuutta vaikkapa kuvernöörien kautta. Ja sitten kun puhutaan tästä kansallisuudesta ja kansallisesta edustavuudesta, niin se tulee aina hyvin tärkeänä esiin. Sitten meillä on muita ehdotuksia. Yksi niistä lähentyy tätä ensimmäistä kaavaa, jossa ajateltiin, että olisi jonkinnäköinen hallitus, jossa olisi sitten tällaisia yhteyshenkilöitä mukana. No, tämä ehdotus on otettukin jo aikaisemmin esiin ja minusta se menee aika kauaksi kysymyksestä, joka liittyy ylipäätään hallintorakenteeseen tilintarkastustuomioistuimessa. Enkä ole löytänyt tätä mistään muualta. Jos olisi tällainen rajallinen hallitus, ja sitten suurempi tällainen jonkinnäköinen neuvosto tai komitea, siinäkään ei puhuta tästä suhteesta tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin välillä. Kun tarkastelee näitä ehdotuksia, mitä voi sanoa? tilintarkastustuomioistuimen työjärjestyksestä ja tästä uudistuksesta, joka toteutettiin 2010. Yritän tässä nyt tiivistää hieman. On yksi asia, johon pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota, ja se liittyy tähän hallintokomiteaan. Se voisi olla avainkysymys, kun on kysymys työjärjestyksestä ja sen uudistuksesta 2010, koska tässä on järjestelmä, joka on hyvin erilainen verrattuna siihen, mikä oli aikaisemmin 2004. Tämä pitäisi siis mahdollistaa, no, eihän tässä nyt voi välttämättä vetää mitään johtopäätöksiä tästä uudesta hallinnosta, koska siitä on niin vähän aikaa, kun tämä uudistus toteutettiin. Mutta se on kuitenkin minusta tuntuu ollut hyvin yhtenäinen aloite. Ja siinä on vältetty sitä, että vastuu sirpaloituisi. Minusta on myös hyvin tärkeää tuoda esiin se, että tämä komitea tekee siis tätä e, valmistelutyötä ja toimii kollegiona ja sitä kautta sitten varmistaa eri, sen, että ollaan yhtä mieltä et, myös siitäkin, mitä kysymyksiä käsitellään. Ja sitten tästä organisatorisesta kaaviosta, se on ihan hyvä, on tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtaja, jolla on vastuu siitä toiminnasta, jota on harjoitettava ja joka johtaa työtä tässä komiteassa ja päättää, mitä tehdään eri osastoilla. Ja sitten kautta varmistetaan tietty koordinointi operatiivisen vastuun ja suunnittelun välillä. Tämä on tärkeää, koska tämän pitäisi helpottaa sitä, että ei tule päällekkäisiä toimia. Ja sitten vielä ihan lopuksi. Itse asiassa poliittisen kysymyksen lisäksi, joka liittyy siihen, kuinka monta jäsentä tilintarkastustuomiossa pitäisi olla, niin tänä päivänä tilintarkastustuomioistuimella on uusia erilaisia haasteita, jotka liittyvät moneen esimerkiksi informaatiojärjestelmän uudistamiseen, täytyy olla myös globaali lähestymistapa, täytyy olla joustavampi toiminnassa ja se koskee myös siihen, että täytyy uudistaa koko menettelyitä. To give the floor directly to Irina Kiitos ja nyt sitten puheenvuoro suoraan Irina Petruskivienille joka oli vuodesta 2000 vuoteen 2010 tilintarkastustuomioistuimen jäsen ja nyt hän on World Food Program Audit Committeein jäsen. Odotamme ilolla teidän näkemyksiänne, varsinkin ottaen huomioon sen taustan, että meitä kiinnostaa, miten eurooppalaista rahaa käytetään kansainvälisissä järjestöissä. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Mr. Chairman, members... Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet ja vieraat. Ensinnäkin haluaisin kiittää valiokuntaa ja rouva Ines ajala erityisesti kutsusta tulla tänne. Minua on pyydetty puhumaan hieman eh, jäsenten profiilista ja eh, nykykriteerien hyödyistä ja haitoista, mitä tulee jäsenten nimittämistoimiin, niin kuin perussopimuksen artiklassa 286 ne määritellään. Muistuttaisin tämän artiklan ensimmäisestä kappaleesta, jossa todetaan, että eh, tilintarkastustuomioistuimen jäsenet valitaan sellaisten henkilöiden keskuudesta, jotka omissa jäsenmaissaan ovat toimineet tilintarkastuselimissä tai joilla on osaamista tähän toimeen. On ihan selvää, että heidän tulee toimia riippumattomasti. tähän asti menettelyt tai kriteerit E, eivät ole osoittaneet sitä, että tällaisten pohjalta olisi epäonnistuttu nimittämisessä e, menet erityiskertomuksen, vuotuiset kertomukset kuin myöskin e, oma muut lausunnot ovat todistus siitä, että tilintarkastustuomioistuin todellakin toimii ammattimaisesti ja tekee hyvälaatuista työtä varsin eh, rajallisin resurssein. Tämä pitkälti johtuu eh, hyvästä johdosta ja käytännön panoksesta jäsenten osalta kollegiossa. Kuitenkin nyt eh, tilintarkastustuomioistuin kohtaa uusia haasteita. Yksi näistä liittyy siihen, että viimeisimpien laajentumisten myötä jäseniä on tullut lisää. Ja tältä pohjalta sitten on hyödynnetty perussopimuksen mahdollista, peru, mahdollisuutta perustaa kamareita tuomioistuimeen. Ja pääelementtinä töiden järjestämisessä on nimenomaan se, että viiden kuuden jäsenen kamareissa toimitaan sen sijaan, että kaikki kollegiossa 27 jäsenen voimin päätettäisiin. Tämä kuitenkin tuo lisäpaineita ja asettaa enemmän haasteita kullekin jäsenelle, koska kaikkien kokeneempien jäsenten eh, kokemusta ei aina voi hyödyntää, jos ovat toisissa kamareissa nämä haasteet on huomioitu ja tähän kaikkeen liittyy myöskin EUn ja maailman talouden hankala tilanne, toisaalta EUn budjetin uudistukset ja eh, monimutkaiset rahoitukselliset ja muut välineet. Tästä jo puhuttiinkin. Jotta näihin haasteisiin voitaisiin vastata, tarvitaan hyvää osaamista. Eh, tilintarkastustuomioistuimelle. Ja tämän vuoksi on mielestäni järkevää ja mielekästä keskustella hakijoiden profiilista, kun heitä nimitetään jäseniksi tilintarkastustuomioistuimeen. Yleiskriteerit määritellään perussopimuksessa, johon juuri viittasin, ja spesifisempänä kriteerinä kannattaisi lähteä liikkeelle kolmesta alueesta, jotka tulevat katsotuksi kolmen asiakirjan kautta, ja ne ovat seuraavat. Hyvä tilintarkastustuomioistuimen ja sen tehtävien ymmärtäminen sopimusten mukaisesti, konkreettinen ammatillinen vastuunkanto ja tehtävänkanto tehtävissä, niin kuin on määritelty, eettiset eh, ja muut peritset suuntaviivat niin kuin ne on eh, esitetty eh, tilintarkastustuomioistuimen jäseniä koskevassa käytännessääntöesityksessä selvää on, että on hyvin ymmärrettävä tilintarkastustuomioistuimen tehtävät ja merkitys ja toisaalta riippumattomuus tehtävien hoidossa. Ja tämä asia on esiin tuotu myöskin kansallisessa kuulemistilaisuudessa. On erittäin tärkeää, että eh, huomioidaan käytännön kokemukset ja vastuunkanto riittävän hyvin, ja tämä on esitetty täytäntöönpanomääräyksissä. Ja näissä määräyksissä muun muassa seuraavat seikat mainitaan tehtäväkenttään liittyen. Kuinka valmistella eh, tuomioistuimen kokonaisstrategiaa vuotuisten ja monivuotuisten ohjelmien valmistelu, päätöksenteko varojen ja henkilöstön jaosta, töiden ja äh, tilintarkastustiimien valvominen, lausuntoluonnosten laatiminen, äh, päättäminen siitä, miten tilintarkastuspolitiikkaa toteutetaan ja miten täytäntöönpano ja julkaisutoimet hoidetaan. Niin kuin huomaatte, eh, jäsenten toimet pitkälti liittyvät nimenomaan tilintarkastustoimiin. Itse kuitenkin katsoisin niin kuin missä tahansa työssä, jos halutaan eh, varmistua siitä, että hakijalla on hyvät valmiudet työhön, tarvittaisiin vahvempaa linkkiä koulutuksen ja ammatillisen osaamisen arvioimisen väliin. Ja toisaalta olisi katsottava, miten jäsenet voivat kantaa eh, vastuun ja ne tehtävät, jotka kuuluvat tilintarkastustuomion hoidettaviksi. Ja kolmas alue, johon ei ole riittävästi tähän saakka eh, nimitysmenettelyssä huomiota kiinnitetty, liittyy eh, periaatteisiin ja eettisiin suuntaviivoihin, jotka eh, ovat taustalla jäsenen työssä. Riippumattomuus, puolueettomuus, kollegiaalisuus, sitoutuneisuus ja vastuunkanto, niin kuin työjärjestysasiat määrittelee, jota sitten helmikuussa tarkistettiin, jotta paremmin voitaisiin huomioida kansainväliset käytänteet. Tämän lisäksi Käytännesääntöjen pohjalta tulisi huomata se, että pelkästään omasta henkilökohtaisesta kokemuksesta ja osaamisesta ei voi olla kyse hakijasta puhuttaessa, vaan voidaan lähteä siitä myöskin, että henkilöllä on moitteeton maine ja että hän ymmärtää myöskin eettiset arvot eh, ammattia harjoittaessaan jotta voidaan hakijan valmiutta näihin spesifisiin kriteereihin liittyen paremmin arvioida. Eh, katsoisimme, että valiokuntanne, eh, kun eh, hakijoita ehdotatte, miettisitte tiettyjä spesifisiä kriteereitä joihin erityistä huomiota kuulemisen yhteydessä kiinnittäisitte. Tämän lisäksi muuttamatta perussopimusta on mahdollista katsoa voitaisiinko neuvoa antavaa paneelia myöskin hyödyntää. Senhän mahdollistaa artikla 255 perussopimuksessa jossa määritellään nimenomaan tuomioistuimen tuomareiden nimitystoimista. En oikein voi yhtyä niihin, jotka ovat sitä mieltä, että tilintarkastustuomioista ei voi verrata minkään vastaaviin tahoihin, esimerkiksi pankkeihin tai muihin rahoituslaitoksiin. Yleensähän näissä lähdetään liikkeelle nimenomaan jaetun pääoman rakennelmasta, mutta tämä ei ole kuitenkaan tilanne silloin, kun puhutaan riippumattomasta tilintarkastuselimestä. Mielestäni tilintarkastustuomioista voikin näin ollen verrata ainoastaan olemassa oleviin vastaaviin elimiin jäsenmaissa. Ja näin ollen paras lähde niin sanotusti hakijoista puhuttaessa, jos ajatellaan heidän ammattiosaamistaan, olisi henkilö, joka on toiminut kansallisissa vastaavissa tilintarkastuselimissä. Ja lyhyesti vielä kommentoisin muutamaa seikkaa, jotka eivät suoranaisesti liity näihin eh, jäsenkriteereihin, mutta joilla kuitenkin saattaa olla vaikutusta kriteereihin. Ensinnäkin eh, mandattikauden pituus ja miten sitten eh, nämä aikataulutuksellisesti hoidetaan. Artikla 286 eh, perussopimuksessa siinä kohta kaksi esittää, että eh, kauden kesto on kuusi vuotta ja kausi voidaan uusia. Ja kun seuraavassa vaiheessa perussopimusta muutetaan, voitaisiin ehkä tätä seikkaa tarkastella uudelleen. Olisiko mahdollista pidentää vaikkapa yhdeksän vuoteen kauden kesto kuitenkin siten, että sitä ei enää voisi uusia? katsoisin, että tällä tavalla eh, tilintarkastustuomioistuin voisi paremmin hyödyntää eh, jäsentensä kokemusta ja toisaalta taata jäsenten riippumattomuuden varsinkin toimintakauden viime vuosina on myöskin syytä huomioida se, että kauden alku ja loppu hoidetaan kunnolla jotta tilanne, jossa kollegion suurin osa jäsenistä eh, olisi uusia, ei liian usein Eh, syntyisi. Ja lopuksi vielä haluaisin kiinnittää huomioon hieman eh, sukupuolisen tasa-arvoon valinnoissa. En tässä nyt eh, lyhdy hyödyistä tähän liittyen puhumaan, mutta kun ajatellaan yksityisiä yrityksiä ja poliittisiakin tahoja, niin tämä seikka on ymmärretty ja ponnisteltu asian eteen. Näiden hallintoelimissä sukupuolen tasapaino on paremmin löydetty mutta näin ei välttämättä ole käynyt tilintarkastustuomioistuimessa. Naisia 27 jäsenestä on ainoastaan kolme. Ja sama pätee myöskin mm, ylempään henkilökuntaan. Katsoisin, että tällaista tilannetta on varsin hankala hyväksyä ja olisikin hyvä, jos valiokuntanne voisi rohkaista jäsenmaita nimittämään enemmän naisjäseniä tilintarkastustuomioistuimen. Päättääkseni tämän lyhyen puheenvuoroni eh, toteaisin vielä, että se mitä tässä nyt olen esiin tuonut, eh, sitä ei tule nähdä eh, kritiikkinä, minkälaisena kritiikkinä ajatellen nykyjäseniä. Halusin ainoastaan tuoda esiin omat näkemykseni siitä, mihin suuntaan mielestäni olisi mentävä, kun puhutaan nimityskriteereistä tulevaisuudessa. Uskon varsin voimakkaasti, että tilintarkastustuomioistuinten jäsenten roolin tulee olla, ja se onkin tärkeä pelkästään toimielintä kehittäessä eh, ja eh, tuloksia haettaessa, vaan myöskin kun pyritään vuoropuheluun jäsenmaiden kanssa, pyritään lisäämään tietoisuutta eh, varainhoidosta EU-ssa jos vähennetään jäsenten lukumäärää. Tällöin jotkut jäsenmaat joutuisivat luopua mahdollisuudestaan esittää oma jäsen tuomioistuimen. Tällä saattaisi olla huono vaikutus eh, eh, imakon kannalta katsottuna kansalaisten silmissä. Ja omat arvioni olisivat sellaisia, että tällaiseen päätökseen voisi poliittisesti olla äärimmäisen, äärimmäisen hankala päästä. Niinpä katsoisin, että voisi olla parempi, jos kiinnitettäisiin erityistä huomiota siihen, että saadaan valituksi pätevin ja sopivin henkilö tehtävään varmasti kuitenkin eh, maalaisjärkeä voidaan käyttää, kun mietitään mahdollisia uudistuksia. Ja kun niitä tehdään joko eh, tilintarkastustuomioistuimen roolin, mandaattiin tai rakenteisiin liittyen, eh, olisi syytä näihin mennä ainoastaan, kun objektiivisesti ja huolella on analysoitu kaikki tarpeet, hyödyt ja seikat käytännönkin kannalta, kuin myöskin huomioiden poliittiset seuraamukset muutoksiin liittyen, jotta e, Euroopan tilintarkastustuomioistuin voi jatkossakin täyttää tärkeän tehtävänsä toimia vahvana ammatillisena osaajana e, ja liittolaisena EUn e varainhallinnassa Euroopan parlamentin budjetista vastaavan valiokunnan rinnalla. Kiitokset. Thank you very much for your statement. I'm happy that in Kiitos. Olen iloinen siitä, että meidän valiokunnassamme meillä on täällä tänään paikalla kolme hyvin pätevää naista ja kolme hyvin pätevää miestä. Kiitos kollega Ajala Senderille. Te olette ensimmäinen tässä keskustelukierroksella. Ines, haluatteko puheenvuoron? presidente. Sí, la verdad es que eh, forma... Kiitos puheenjohtaja. Niin, tämä on osa poliittista tahtoa. Ei vain etsiä ratkaisuja, vaan löytää ratkaisuja. Tämä on alue, joka kauan, jos katsotaan naisia julkisuudessa, niin he ovat eh, hallinneet eh, kotitalousbudjettia jo kauan, joten nyt vihdoinkin olemme päässeet tänne julkisellekin sektorille. Se on tärkeää. Ja kiitän niitä, jotka ovat ottaneet tämänkin esiin. Eh, Rova Flissot on tehnyt hyvin mielenkiintoisen vertauksen eri aspektien kesken. Ja yksi se ongelma, mikä meillä on, on usein nimenomaan se, että kun puhumme rakennerahastoista, ne on tiettyjä jäsenvaltioita, koska ne ovat enemmän keskitettyjä ja pienempiä. Ja sitten on muita jäsenvaltioita, jotka ovat erilaisia, joilla on federaalinen rakenne. Ja tämä federaalinen rakenne merkitsee sitä, että on myös federaaliset tuomioistuimet. Ja kysymys kuuluu, kun me puhumme mahdollisuudesta, että olisi sellainen rakenne, vaikkakin Caldeira on ollut hyvin varovainen sanoissaan, kun on kysymys, että miten johdetaan työtä ja miten helpotetaan sitä. Mutta kuitenkin meillä on rakenne, jossa on, voisi olla tällainen yksi yleinen tilintarkastaja, joka voisi valvoa kaikkea, mikä koskee taloutta kaikilla eri tasoilla. Federaalisessa järjestelmässä on tällainen, eli on federaalin tason tilintarkastustuomioistuin ja sitten jokaisessa liittovaltiossa omansa. Tämä tilintarkastustuomioistuin on hyvin eh, tavallaan poliittinenkin. Joten kun on kysymys tästä vertailusta. Oletteko te nähneet, miten nämä eri rakenteet toimivat? Missä on keskein, keskitetty tilintarkastustuomioistuin ja sitten tilintarkastustuomioistuimien jäsenvaltiossa hajautettuna, koska silloin on erilaisia budjettejakin. Kansallinen budjetti ja sitten se on jaettu alueellisiin budjetteihin. Miten sitten jatkossa nämä eri rakenteet voitaisiin tavallaan sovittaa toisiinsa. Miten me saamme tähän paremman näkemyksen? Sitten toinen asia, jonka otitte esiin. Tämä on poliittinen kysymys, kuten te sanoitte, vaikkakin 27 päätöksentekijää on vaikeaa. Kyllä me sen ymmärrämme, varsinkin jos kaikki ovat äh, tasa-arvoisia. Toki me ymmärrämme, että on välttämätöntä, että tämä rakenne, jotta kaikki toimisi, niin täytyy huolehtia siitä, että ei menetetä yhteyttä jäsenvaltioihin. Täytyyhän näiden eri hallintoelinten olla mukana, jos nämä kaksi mallia tasettaa vastakkain. Mikä teistä olisi parempi näistä kahdesta ratkaisusta? Ja sitten äh, Petrus Kevicsiene. Hän tekee myös hyvin mielenkiintoisen analyysin, mutta kaksi asiaa kiinnostaa minua erityisesti. Te puhuitte siitä, onko tilintarkastustuomio istuimessa ihmisiä, joille tämä on ainoa tehtävä ja ammatti vai ovatko nämä enemmänkin poliittisia? Siis ovatko nämä nyt niin kuin ammattimaisia vai poliittisesti nimitettyjä? Meillä on sekä hyviä että huonoja esimerkkejä, niin haluaisin tietää, mitä kokemuksia teillä on. Onko teillä mitään näkemystä tästä? Ja mitä tulee käytännössääntöihin, millä tavalla tässä voitaisiin toimia? Siitäkin meillä on ollut hyviä ja huonoja esimerkkejä. Huonoja esimerkkejä, jotka ovat luoneet ongelmia ja nakertaneet uskottavuutta. Tämä on hyvin vaikeata. On vaikeata olla paras kaltaisensa joukossa. Miten tässä pitää toimia? Millä tavalla saadaan kunnioitusta käytännön säännöille? Kiitos. Kiitos esittelijä. Sitten kolme kollegaa. Ja asiantuntijat ottavat esiin esitetty kysymykset EPPstä, Ingen Gressle ja sen jälkeen SNDstä Kalfin. Olkaa hyvä. En oikein tiedä. Kiitos puheenjohtaja, mistä johtuu, että en pidä tätä kovin kiinnostavana tähän mennessä. Enkä oikeastaan ole sitä mieltä, että tämä liittyy siihen, mitä meidän pitäisi varsinaisesti tehdä, nimittäin vakavissaan keskustella siitä, mitä tilintarkastustuomioistuimen pitäisi tehdä ja mitä se mielestämme ei tee. Sehän on tämän tapahtuman taustaa, eikä sitä tarvitse peitellä. Sitten meidän pitäisi puhujilta nyt kuulla, miten hyviä nyt olemme. Rapetitiene sanoi, että jos voidaan verrata johonkin, niin kansalliseen tilintarkastuselimeen. Saksan esimerkin pohjalta minun on kyllä sanottava, että mitä tulee käyttäjäystävällisyyteen. Mehän olemme käyttäjä Euroopan parlamentin budjetin valvontavaliokuntana, niin Saksan tilintarkastuselim eli on paljon hyödyllisempi minulle kuin Euroopan. Tämä pahoittelen puheenjohtaja, minun pakko sanoa. Paljon nopeammin, toiveeni toteutuvat. Siellä tehdään hyvää työtä ja työtä tehdään niin, että sen pohjalta mekin voimme jotain tehdä. No tämä näin johdannoksi. Eli miten nyt päästään siihen, että on mandaatti, jota ei kiistetäkään sopimus, puhuu mandaatista, mutta sitten on melko paljon vielä pelivaraa toimia aktiivisesti. Eli miten voimme toimia jotta saamme sellaisen tilintarkastustuomioistuimen, jota tarvitsemme. Tarvitsemme siis todella sellaisen, joka aktiivisesti ottaa esiin aiheita paljon nopeammin kuin tähän mennessä. Vuosikertomus ja erityiskertomukset, olemme niiden kanssa vähän jumissa. Mielestäni tilintarkastustuomioistuin tekee paljon monivuotisten ohjelmien osalta – nyt jo tuodaan julki monia heikkouksia näissä monivuotisissa ohjelmissa, ja nämä ovat meille tärkeitä asioita. Siis tukea tässä lainsäädännössä me tarvitsemme, ja toivoisin tässä vähän tehokkuutta lisää. Mitä voimme siis tehdä? Nyt, herra Carson, kuuntelin sitä tarvitsisimme tuota sisäistä tilintarkastusta. No, Kyllä minulle sopii tuo 27 jäsenenkin, mutta jotenkin pitäisi huolehtia siitä, että aiheet hoidetaan niin, että tämä viesti ymmärretään ulkopuolella. Olettaisin, ja presidentti, että yksikään ihminen ei ymmärrä näitä kertomuksia vuosikertomuksen osalta jo, kun ajatellaan, miten hyvin ne voidaan ymmärtää, miten se on luotu Norfilo, te puhuitte tästä kamarijärjestelmästä. Mitä se on nyt antanut lisäarvoa? Mitä konkreettisia tuloksia? Nämä, että erityiskertomukset nyt ovat sentään vähän selvempiä, mutta se vähän riippuu myös aina aiheesta. Eli minä kyllä toivoisin tieteellistä analyysiä siitä, miten tieteellisesti voidaan pohtia järjestelmää, joka on pitkälti jäsenvaltioiden vaikutuksen alla Tähän viitattiinkin jo vähän ehkä jäsenvaltiot, ehkä hyvin pitkäänkin pitävät tiukassa otteessaan tilintarkastustuomion jäsentä, jota, joka haluaa vielä toiselle kaudelle. Siitä nyt ei niin julkisesti puhuta. Mitä teidän mielestänne voitaisiin tehdä, jotta nykyoikeuspuitteissa voitaisiin hyvinkin reippaasti parantaa tilintarkastustuomioistuimen toimintatapoja? Varmasti ymmärrätte, että me emme ole tyytyväisiä ja tiedämme, että nykyoikeus perustan pohjalta meidän pitää tässä jotenkin toimia. Eli haluaisin kyllä, että tänä iltana voimme lähteä täällä jotenkin tietäen, mitä toisiltamme odotamme. Ja anteeksi, että puhuin nyt vähän pitkään. Äh, äh, Kiitos Palaan tähän jäsenten laatua koskevaan kysymykseen. Ja nostan kysymyksen esiin, jota nyt nostaisin ensimmäistä kertaa, mutta kuitenkin kertaalleen vielä panelistille tämän kysymyksen haluaisin esittää. Jos tarkastellaan artikla 286 perussopimuksessa, joka esittää, että voidaan valita kuka tahansa, jolla on osaamista tehtävää varten. Tällä tavallahan avataan mahdollisuus 500 miljoonalle kansalaiselle jollain tavalla tai toisella kukin voisi mahdollisesti olla jäsen tilintarkastustuomioistuimessa. Eli tämä voidaan tulkita varsin laajalla tavalla. Tietysti voin yhtyä siihen, mitä tässä jo jotkut totesivat, että tilitarkastustuomioistuimen tulee olla poliittinen elin. Katsoisin, että pikemminkin sen tulisi olla ammattimainen elin. E, poliittisen aspektin hoitaa talousarvion valvontavaliokunta Euroopan parlamentissa. Mutta jos halutaan e, osaamista e, kansallisen hallinnon puolelta, niin tämä tulee hoitaa ja sitten vasta tulee poliittinen asiakuvan mukaan. Ja kysyisinkin, mistä löytyy tämä ammatillisen osaamisen kriteeri? On hyvä, että tässä esitettiin, että tätä tulisi tarkastella lähemmin ja miettiä näitä ammatillisia kriteereitä, jos haluamme varsinaisia osaajia tähän tilintarkastustuomioistuimeen. Jos halutaan poliitikkoja, niin asia on sitten ihan toinen, mutta silloin varmasti esiin nousevat nämä luottamuskysymyksetkin uudelleen. Eli kysyisin eh, Rafisalta ensinnäkin seuraavaa. Nämä jäsenmaiden eh, vastaavat eh, valvovat elimet, tiedättekö, onko näin alhaisia ammatillisia kriteerejä siellä käytössä nimitysmenettelyssä? Oletteko koskaan näitä valintakriteerejä verranneet toisiinsa eri jäsenmaiden ylimmissä tilintarkastuksen valvovissa elimissä? Ja sitten kysymys myöskin Petruskevitsieville jos pitkään toimitte jäsenenä tilintarkastustuomioistuimessa, no tietysti eh, luotatte hallintoon ja sen ammattimaisuuteen, se on ihan selvä, mutta presidentti Calera totesi, että tuomioistuimen jäsenten tulee riippumattomasti pystyä hoitamaan eh, tilintarkastustehtävänsä. Eh, mitä mieltä olette? Voidaanko täysin luottaa eh, hallinnon henkilöstön ammatilliseen osaamiseen, jos tällaista ammatillista ennakko-osaamisvaatimusta ei kriteereissä ole? Kiitokset kollega Kalfin ja sitten Rova Frison, te saatte aloittaa. No, ensimmäinen kysymys, joka esitettiin. Minä olen työskennellyt ennen kaikkea kaikkea kansallisella tasolla, mutta hieman pienemmässä mittakaavassa maiden sisällä, niin kuin esimerkiksi federaalisen järjestelmän kautta. Kaikissa maissa, joita olen käsitellyt, olen voinut nähdä vaikeuksia suhteissa toimielinten kesken esimerkiksi liittovaltioiden kesken ja keskustason kesken Espanjassa ja Saksassa. On perustuslakituomioistuimia, jotka ovat tehneet tässä päätöksiä, jotka koskevat nimenomaan itsenäisyyttä. Ja syyskuusta 2010 on myös, se on myös Saksassa ajankohtainen asia. Meillä on Saksassa, äh, Espanjassa on myös tällainen riidan käsittelyratkaisu eri tasoille. Meillä on yksi tuomioistuin, joka on Madridissa, mutta ei tämä ole helppoa kun käsittelee eri tasojen jakautumista, sitä kuka, nimenomaan kuka valvoo ja mitä. Ja toinen kysymys, mikä olisi paras mahdollinen malli? <laughs> Niin, mitä te, minä en oikein ymmärtänyt teidän kysymystänne. No, era en relación, usted ha hablado de los, de que 27, o sea, de... Niin, te puhuitte siitä, että päätöksentekoprosessissa on 27 eri jäsentä, riippumatta siitä, onko tämä ehdotus tehty poliittisesti, mutta jos katsotaan nyt luottamusta ja muita vaatimuksia, niin meidän pitää jotenkin löytää, löytää tasapainoja yhteystä käsin jäsenvaltioihin. Koska muuten, no totta kai pyrimme löytämään parhaat mahdolliset ehdokkaat, mutta tässä voi olla ongelmia, kun joku haluaa olla ehkä ehdolla. Miten löydetään siis kaikkein paras pätevin ehdokas? Mutta kokemuksenne pohjalta, onko suurempi vai pienempi kollegio parempi? Toimisiko se tehokkaammin vai onko nyt niin, että mitään ei voida tehdä, että tämä te- päätös tehdään poliittisesti? Euh, no uskon, että täytyy saada aikaan tasapainoa täytyy huomioida edustettavuus, joka löytyy myös perustamissopimuksesta. Ja sen lisäksi täytyy olla joustava ja työstää uusia järjestelmiä. Minä katselen tätä ulkoa päin, mutta mitä tulee rakenteeseen, niin minusta tämä on uudessa työjärjestyksessä. On hyvin mielenkiintoisia näkökulmia, joita on tutkittava ja ehkä vahvistettava – niin, että puheenjohtajan alaisuudessa voisi olla tällainen ohjauskomitea, joka saa suuren merkityksen, kun on kysymys siitä, mitä pitää tehdä, ja tämä täytyy tapahtua avoimesti. Ja miten se sitten liittyy eri kamareihin, millä tavalla näihin jaetaan resurssit ja varat, se täytyy voida tehdä koordinoidulla tavalla. Meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on tällainen kattava rakenne, jossa meillä on hyvä vastuunjako kollegioiden puheenjohtajien ja eri kamarien kesken. Ja tämä täytyy sitten toimia. Jatkan vielä sitten näitä muita kysymyksiä. No en nyt voi luonnollisestikaan puhua tilintarkastustuomioistuinten kehityksestä enkä ylipäätään puhunutkaan paljon eri kamareista tai osastoista, mutta se on tärkeää. Tässä on paljon pelissä. Kysymys on siitä, että löydetään tehtävä kaikille. Ja tämä mahdollistaisi sen, että meillä olisi tiettyä kollegiaalisuutta. Ja se mahdollistaisi myös avoimuutta ja osallistumista olen vieraillut tilintarkastustuomioistuimessa, tein sen ihan hiljattain ja siellä oli hyvin avointa ja esittelijä hän kertoi kaikille millä tavalla tilintarkastus tehdään ja minusta tämä, tällainen on hyvin mielenkiintoista että ollaan näin avoimia. Sitten se, miltä tämän pitäisi näyttää tulevaisuudessa ja mitä tilintarkastustuomioistuin voi tehdä. No, kysymys on toimielimen sisäisestä hallinnosta. Siinä täytyy myös löytää tasapaino horisontaalisen tason ja eri osastojen välillä. Ja sitten puheenjohtajan roolin välillä. Hänellähän täytyy olla vastuu siitä, että kaikki toteutetaan. Siinä en minä siitä sitten sen enempää. Ja sitten viimeinen kysymys. Miten rekrytoida kansalliselta tasolta. No, tässä on niin paljon eri järjestelmiä. On hallituksia, jotka nimittävät näitä. Se voi olla parlamentti, se voi olla jonkin näköisen virkamieskokeen kautta, joten tässä on hyvin laaja jakauma eri keinojen kesken. Kysymys on myös siitä, missä määrin tämä asia politisoidaan. Mutta tässä täytyy saavuttaa tasapaino myös poliittisella tasolla. Kiitos. Ja sitten eh, Rova Petruskivieni. Muutama huomio. Toivottavasti kysymykset tulevat näin myöskin katetuiksi. En luokittelisi eh, hakijoita kahteen luokkaan ammattiosaajiin ja poliitikkoihin – hakija ennen eh, tintarstumistuimen tuloaan on kerännyt eh, kyllä kovasti eh, kokemusta pidemmän tai lyhyemmän aikavälin aikana eri tehtävistä ja velvollisuuksista. Halusin vain nostaa esiin muutamia seikkoja ja Meidän ei välttämättä tarvitse mitään muuttaa. Nykyesityksissä kaikki jo esitetään. Mm, riittää, kun esityksiin tutustuu ja sitten täytäntöön panee niitä. Sitten perussopimuksiin viitattiin, selvää on, että poliittista tietoisuutta hakijalla tulee myöskin olla, ei pelkästään teknisistä osaamista ja eh, ammattiin eh, arvojen ymmärtämistä, myöskin poliittista tietoisuutta tulee olla. Ja siksi olemme esittäneet nämä kolme aluetta, joihin tulisi kiinnittää hakuvaiheessa kriteerien eh, laatuisessa huomiota. Eli kriteerit, täytäntöönpanosäännöt, säännöt, luettelo ihan konkreettisesti eh, konkreettista jäsenten tehtävistä ja toisaalta sitten käytännön säännöt. Ja jos nyt minulta kysyttäisiin, mitkä olisivat kaksi tärkeintä laatukriteeriä, niin itse eh, olisin sitä mieltä, että olisi tärkeää, että hakija jollain tavalla olisi ollut tekemissä tilintarkastustoimien kanssa ja ymmärtäisi myös sen, mitä kollegiaalisella tarkoitetaan. Olisi siis tottunut tiimityöskentelyyn. Tällöin voi tilintarkastukset toteuttaa ja voi toimia 27 jäsenen kollegiossa ja myöskin viiden tai kuuden jäsenen eh, kamarissa. Katsoisin, että nämä ovat tärkeitä elementtejä. Sitten kun tarkastellaan tilintarkastustoimistoimen eh, rakennetta, niin kuin jo totesin, kollegiaalisuus on tärkeä aspekti. Itse tilintarkastustuomioistuimessa olen tehnyt tiimityötä ja sitä ennen myöskin e, e, olin tottunut työskentelemään isossa ryhmissä, mutta niin kuin täällä jo joku totesi, e, tarvitaan yhteistä kieltä ja siksi tarvitaan konkreettisempia kriteerejä Eh, sen ymmärtämiseksi, että eh, hakija tilintarkastustuomioistuimessa eh, todellakin jollain tavalla pärjää ja tulee olla jonkinlaista aikaisempaa kokemusta nimenomaan tilintarkastukseen liittyvistä toimista. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Koska nyt on vaarana, että aika loppuu kesken, en niin kysy muilta poliittiselta ryhmältä, onko teillä kysymyksiä? Ei ole, joten kiitokset oikein paljon tästä meidän panelistelleimme. Irina Petrus eh, Kevicienelle ja Stefani Frisolle. Kiitokset siitä, että osallistuitte tähän keskusteluun. Ja nyt sitten haluaisin pyytää Kersti Kaljulait ja Jules Mäyssin tänne eteen. Thank you very much uh, for the question. Kiitokset kysymyksistä ja vastauksista. Tämä keskustelu on hyvin mielenkiintoinen. The, um, delicate questions. Ottaa esiin hyvin arkaluonteisia kysymyksiä. Ehkäpä me saamme nyt vielä enemmän informaatiota seuraavalta puhujalta. Kersti Kaljulait, joka on tilintarkastustuomioistuimen jäsen ja tuttu tämän valiokunnan jäsenille. Rouva Kaljulait, saatte 10 minuuttia ja olemme kiinnostuneita tilintarkastustuomioistuimen valtuuksista. Kiitos puheenjohtaja, arvon jäsenet, arvon vieraat. Kiitos, että sain mahdollisuuden osallistua tähän tärkeän kuulemistilaisuuden suuteen. Minä puhuisin vähän mandaatista ja DASista tarkastuslausumasta. En aio tässä kertoa, mikä ratkaisu, vaan otan esiin aiheita, joista on keskusteltava Nämä aiheet ovat ennallaan, vaikka valmistelin tätä puhetta ennen edellistä vastuuvapausmenettelyä. Mandaatissa sopimusten mukaan luodaan puitteet, jotta tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin voi täyttää roolinsa riippumattomana ulkoisena tilintarkastuselimenä unionissa. Mandaattiin ei liity ainoastaan velvoitteena – velvoitteita kuten DAS, vaan melko paljon pelivaraa toteuttaa omaa missiotaan. Suoraan sanottuna mandaatti mahdollistaa sen, että noudatetaan kansainvälisiä tilintarkastustandardeja ja otetaan huomioon uudet kehitykset Euroopan unionissa. Ja tämä varmasti nykykeskustelu täällä vaikuttaa siihen, miten voidaan tulkita ja vaikuttaa tähän mandaattiin. Tärkeää on katsoa tilintarkastustuomioistuimen tuotteita. Vuosittainen DAS-tarkastuslausuma on tärkeä vuosittainen tuote. Siinä puhutaan siitä, miten EUn varoja on hallinnoitu. Siitä voi tulla sinusta taakka, mutta minä haluaisin sanoa, että tapa, jolla tarkastuslausuma esitetään sopimuksessa, on johtanut siihen, että säännönmukaisuuden tarkastuksessa tilintarkastustuomioistuin on ollut etunenässä koko maailmassa. Lisäksi tuomio, tilintarkastustuomioistuin katsoo toiminnan tarkastuksia esimerkiksi, ja silloin voidaan katsoa korkean riskin aloja ja katsoa niitä aloja, jotka ovat eturyhmien mielestä erityisen kiinnostavia. Me myöskin annamme lausuntoja ehdotuksiksi uusiksi asetuksiksi, jotka liittyvät taloushallintoon, budjetin hallintoon. Haaste tilintarkastustuomioistuimelle on se, miten täytetään mandaatti otetaan huomioon sidosryhmien toiveet tuomioistuimen roolista ja se rooli, joka tilintarkastustuomioistuimella on näiden velvoitteiden ja manda- mandaatin varassa. Tässä mielessä on tärkeää keskittyä joihinkin uusiin haasteisiin, joita tilintarkastustuomioistuin kohtaa nyt tai lähivuosina. Nykymandaatissa keskitytään toimiin, joita rahoitetaan EUn budjetista. Kuitenkin, kuten presidentti Caldera omassa puheenvuorossaan sanoi, EU yhä enemmän käyttää muita kuin budjettivälineitä päästäkseen tavoitteisiinsa, kuten sääntelytoimet ja koordinoidut toimet jäsenvaltioiden kesken. Toinen pohdinnan aihe olisi kysymys, joka liittyy hallitusten välisten toimien valvontaan, kun niitä käytetään sopimuksen ulkopuolella. Kannattaisi pohtia sitä, miten tilintarkastustuomioistuin yhdessä kansallisten tilintarkastuslaitosten kanssa voi tuoda lisäarvoa julkiseen tilivelvollisuuteen ja valvontaan. Nyt keskeiseen tehtävämme tarkastuslausemaan. Vuosittainen DAS-tarkastuslausema on erittäin tärkeä, kun katsotaan EUn varojen käyttöä. Onko siinä seurattu sääntöjä? Katsotaan tätä ihan loppuvastaanottajan asti, koska ei ole ollut hyviä valvontamahdollisuuksia aikaisemmin. Alkuperäinen DAS katsoi kaikkia näitä määrärahan siirtoja, mutta kuitenkin kun kokemusta on kerätty tilintarkastustuomioistuin näki, että jotta nähtäisiin paremmin, miten säännönvastaisuuksia on voinut tapahtua, tarvitaan täsmällisempää tietoa eri budjetin aloista. Osittain tätä ajettiin sitä, että luotettavaa tietoa ei ollut riittävästi. Näin ainakin uskon. Vuonna 2010 kaiken kaikkiaan DAS-otoksia oli noin tuhat, ja näin annettiin kuusi erityistä arvioita – jotka perustui eri otoksiin. Ja nämä kaikki julkaistaan yhdessä taustalta löytymänä tilastotietona. Vastuuvapaus lausunnossa pyydettiin, että saataisiin yksityiskohtaisemmat arviot maataloudesta, aluekehityspolitiikasta, rakennepolitiikasta, energia ja liikenne mukaan lukien ja muutamalta muulta alalta. Nyt taslausuman esittämiseen menee noin 50 prosenttia meidän tarkastuskapasiteetistamme. Näin voidaan siis tuoda esiin ne alat, jotka ovat keskeisen tärkeitä. Jotta voitaisiin antaa järkeviä ratkaisuja, tilintarkastustuomioistuin on jatkuvasti seurannut varojen käyttöä ihan loppusaajalle asti. Siksi on monimutkaista ja kallista – ottaa huomioon eri säännöt, jotka liittyvät eri poliittisia aloja. DAS on vuosittainen indikaattori monivuotisissa järjestelmistä ja siksi on vaikea ottaa huomioon tämä syklisyys ja monivuotisuus. Toisin sanoen varsinainen hallinnon ja valvontajärjestelmän tehokkuus ja vaikutus voidaan nähdä vasta tämän vuoden käyttökauden lopuksi. Kuitenkin nyt hyvin joustavasti, joustavasta ajasta voidaan puhua, kun vuonna 2011 suurin osa vuoden 2000, 2006 kaudesta oli vielä toteutumatta. Joten DAS-lausuma on aina myöhässä suhteessa seuraavaan kauteen, mutta uudet säännöt on jo siis sovittu jo tuolla hetkellä, jotta saataisiin paremmin otettua huomioon monivuotisuuden vaikutus meidän testauksemme voisi muuttua sellaiseksi, että automaattisesti otettaisiin myöskin tilinpäätökset huomioon, mutta näin pitäisi otoksien järjestelmää muuttaa niin, että nykyotoksista siirrytään pois kattamaan kaikki menoalat. Toinen pohdinnan seikka liittyy meidän järjestelmien tarkastamiseen. Ehkä voitaisiin myöskin kierrättää järjestelmiä jotka jäävät taas järjestelmän ulkopuolelle, ja toteuttaa tällaisia erityisiä sanonmukaisuuskertomuksia. tai miksi oikeastaan tarkastetaan ollenkaan, jos ei ole tehty suuria muutoksia. Aina on hyvä sopeuttaa lähestymistapaa siihen, minkälaiset rajoitusjärjestelmät ovat käytössä ja mitkä ovat sidosryhmien odotukset. Kuitenkin on tärkeää, että DASista puhuttaessa tarvitaan paljon tietoa ja on pohdittava, mitä muutokset vaikuttaisivat tähän. Yksi asia, jota haluaisin painottaa, on se, että tilintarkastustuomioistuin antaa kokonaiskäsityksen poliittisen alan osalta kokonaisvarojen käytöstä. Tässä ei pitäisi nyt sekoittaa tilintarkastustuomioistuimen vastuuta suhteessa EU-budjettiin komission vastuualueisiin perustamissopimusten mukaan Komission on huolehdittava siitä, että jäsenvaltiot noudattavat velvollisuuksiaan. Siksi tilintarkastustuomioistuin ei voi tarkastustyötään järjestää niin, että annetaan lausuntoja yksittäisestä jäsenvaltiosta. Toisaalta ehkä meidän pitäisi pohtia sitä, onko tarpeen tehdä muidenlaisia vuosittaisia arvioita kaikilta politiikan alalta, vai voitaisiinko hyväksyä monivuotinen kiertojärjestelmä niin, että joka vuosi keskityttäisiin eri alaan. Jatkuvasti kiinnostava kysymys on se, miten laillisuus ja asianmukaisuus liitetään tehokkuuteen taloudelliseen toimintaan. Dassissa noudatet, tarkastellaan EUn varojen käyttöä alusta asti loppukäyttäjälle. Dassia ei ole sinänsä luotu, jotta voitaisiin katsoa sitä, käytetäänkö varoja tehokkaasti ja taloudellisesti, eikä näin voida antaa vielä tuloksia ohjelmatasolla näistä puitteista ja metodologiasta. Yksinkertaisesti siis tilintarkastustuomioistuin katsoo, miten pitkälti maksatukset noudattavat aikaisemmin asetettuja kriteerejä, rahoituskriteerejä. Jos nämä kriteerit liittyvät tuloksiin, niin meidän säännönmukaisuuden tarkastuksessa katsotaan, miten tehokkaasti on toimittu. Jos katsotaan kohesiovarojen käyttöä tulevaisuudessa, nähdään, että kohesion politiikan hallintajärjestelmä katsoo enemmän, mitä sinne laitetaan, eikä katsota niinkään, saadaanko hyvä tuotto, vaan katsotaan säännönmukaisuutta. Toisaalta, jos saamme myönteisen päätöksen, saamme jonkinlaista vakuuttelua siitä, että on noudatettu hyvää hallintotapaa. Mutta entä päästäänkö tavoitteeseen, onko se hyvä asia vai tehdäänkö turhaa työtä, tällaista formalistista työtä, Se ei ole siis tavallaan meidän käsissämme arvioitavissamme. Sitten on muita asioita, joita voidaan ottaa esiin, kun pohditaan meidän työtämme. Esimerkiksi vaatimuksia, jotka liittyvät pääosastoihin ja vuosittaisiin toimintakertomuksiin. Ovatko nämä toimintakertomukset paikallaan, kun ajatellaan, mikä on lopputavoite, vai onko tämä ihan muodollinen harjoitus? Tällaiset huolet siitä, miten säännönmukaisuuden tarkastus voisi antaa enemmän käsityksiä hyvästä varainhallinnosta. On ajateltu, että tarvitaan uusi luku ja se otettiin mukaan vuoden 2010 vuosittaiseen kertomukseen. Liman ja Meksikon julkilausumat kansainvälisestä järjestöstä, johon osallistuu ylimmät tilintarkastuselimet, toi esiin keskeisimmät periaatteet ja niin jättävät melko paljon vapautta. On olemassa sellaisia kansallisia tilintarkastuslaitoksia, jotka mielellään leikkaavat paikallishallinnon yksikköä, mutta toiset vain seuraavat, mihin varoja on käytetty. Onko niitä käytetty niin kuin ajateltiin? Meidän nykymandaattimme selkeästi on osoittanut arvonsa niin, että voidaan parantaa taloushallintoa. Se, miten me ja te suhtaudumme tilintarkastustuomioistuimeen ja minkälaisena haluaisimme nähdä sen, on tämän päivän keskustelua, jota minä pidän erittäin mielekkäänä. Kiitos oikein paljon. Mrs. for your ideas. Kiitokset edustaja Kaljulaitteiden ajatuksistanne. Ja nyt sitten eh, Jules joka on myös eh, tuttu henkilö useimmille tämän valiokunnan jäsenille. Herra Mäys oli Örsten Jangilla aikaisemmin, ennen kuin hän 1995 liittyi Maailmanpankkiin ja oli siellä sen varapuheenjohtaja vuodesta 2001 vuoteen 2004. Herra Mäys oli ensimmäinen pääjohtaja e, Euroopan komissiossa. Hänet hän on tuttu siitä, että hän puhuu hyvän hallinnon ja avoimuuden ja vahvojen vastuurakenteiden puolesta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Teillä on 15 minuuttia aikaa liittyen äh, aiempiin puheenvuoroihin ja tulevaisuuden haasteisiin. Friends, Puheenjohtaja, hyvät ystävät, äh, mukavaa iltaa teille tähän aikaan Täällä on paljon ystäviä monien vuosien takaa. Myös tilintarkastustuomioistuin on ollut eh, suuri etu, että olen saanut tehdä työtä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Meillä on ollut hyvin rakentava suhde, vaikkakin minä olen käyttänyt hollantilaista suurta suutani aika useaan otteeseen – ja äh, että me olemme, sanoin tilintarkastustuomioistuimelle, että me olemme teidän äh, valvojia mieluummin kuin toisinpäin. Mutta joka tapauksessa minua on aina kiinnostanut nämä aiheet. Se, että tarkistelemme näitä asioita 360 asteen perspektiivistä. Aina täytyy katsoa sitä, miten, äh, millä tavalla tässä tavallaan muut ovenvartijat toimivat. Minulle oli hyvin tärkeää, että tilintarkastustuomioistuin toimi, toi, toimielinten etujen mukaisesti. En nyt aio lukea teille tätä paperipinkkaa, vaan kerään tuolta rusinat pullasta ja kommentoin myös sitä, mitä täällä on tänään sanottu, koska se, mitä tästä keskustelusta voisi kehittyä, on aika yksinkertaista valiokunta on esittänyt hyvin rohkean ehdotuksen ja se, mitä tästä oikeastaan syntyy, on aika yleinen näkemys siitä, että on, tämän mandaatin puitteissa on hyvin paljon tilaa liikkua. Ja nämä valtuudet jättävät myös paljon valinnanvaihtoehtoja, mikäli halu on siellä, mahdollisuudet ja resurssit. Nämä ovat kolme hyvin tärkeää elementtiä minkä, minkälaista liikkumavaraa meillä on uudistusten suhteen. Olen lukenut kaikki nämä muidenkin puhujien paperit suurella mielenkiinnolla. Ja tässä on nähtävissä tiettyä halua muutokseen, mutta ehkäpä myös tietä huolenaihetta siitä, että me olemme toimineet niin paljon monetaarisella puolella että ehkäpä tämänkin valiokunnan täytyisi miettiä, miten voi olla mahdollista, että me löydä parempaa tällaista valiokuntien tavallaan yhteyttä. Tämä koskee myös Yhdysvaltoja, missä minä asun tällä hetkellä. Ja olen nähnyt tämän kongressin eri komiteat. Teillä on tilintarkastuskomitea, teillä on ö, koko valiokunta joka käsittelee näitä asioita koko ajan. Tämä on hieman niin kuin ruokkisi krokotiileja. Mitä enemmän heitä ruokkii, niin sitä nälkäisimmäksi ne muuttuu. Eli että te tulette pyytämään enemmän ja enemmän yksityiskohtia. Ja sen vuoksi te sitten jätätte muut ö, huomioimatta. Tällaiset poliittiset komiteat, niiden pitäisi korjata tämä. Monet eivät kuitenkaan tee näin sen vuoksi, että monet nämä tietyn politiikan alueen valiokunnat toimivat sen oman alueensa puolesta, oli se sitten kulttuuriympäristö tai rakennerahasto rahan täytyy olla liikkeellä. Enkä minä tarkoita sitä, etteikö näillä vastuuvaliokunnalla olisi mitään vaikutusta tehokkuuteen, mutta te ette voi olettaa, että tämä ääni tulisi sieltä lävitse. Eli kun me puhumme prioriteeteista, tilintarkastustuomioistuimen prioriteeteista, niin te ette voi syyttää tilintarkastustuomioistuinta siitä, että äh, sillä on näitä muita paljon tärkeämpiä tehtäviä, kuten esimerkiksi tehokkuus Taikka esimerkiksi se, että, että se voisi auttaa unionia huomattavasti paremmin tällaisessa tilanteessa. Ajatellen nyt nimenomaan tätä nykyistä sekasortoa, missä me olemme monetaarisesti, fiskaalisesti ja monin keinoin. Joten me puhumme tuomioistuimen roolista, sen muuttamisesta ja me emme halua kasvattaa budjettia kuitenkaan. Joten kaikki tämä on sitä taustaa vastaan, että meidän täytyy luoda tilaa jossain muualla sitten. Ja sitten olenkin esittänyt kysymyksen siitä, että onko Dassissa mitään järkeä, kuten Carlsonkin sanoi. No, ei tämä nyt ole kuitenkaan mikään tilanne, jossa puhutaan Dassin metodologiasta, koska Dash minun mielestäni on tehnyt hyvin paljon hyvää työtä aiemmin menneisyydessä, mutta minun mielestäni se on ö, elänyt aikansa eikä se ole enää niin hyödyllinen siksi, että minä voin kertoa teille, miltä DAS tulee näyttämään viiden vuoden kuluttua. Ja voin kertoa teille myös, että jos virhemarginaalit ovat kaksinkertaiset siihen, mikä ne ovat nyt, te ette siltikään kykene tekemään sillä paljon mitään. Joten kysymys kuuluukin. Emmekö me voisi löytää jonkinnäköistä keinoa muuttaa DASia sillä tavalla, että se olisi olemassa vielä ja tekisimme sen vaikkapa joka viides vuosi, mutta antaisimme tilintarkastustuomioistuimelle enemmän aikaa ja minä nimenomaan veronmaksajana olen tästä hyvin kiinnostunut sen jälkeen, kun minusta tuli eläkeläinen, niin puhun aina veronmaksajana, koska he eivät puhu niin usein, koska he eivät ole järjestäytyneet hyvin. Mutta tämä on tällainen uusi näkökulma. No, joka tapauksessa keskustelu, kysymys kuuluu, että eikö pitäisi tehdä jonkin näköistä tutkimusta siitä, että mikä tämä me vaadimme tilintarkastustuomioistuimelta ja hieman äh, yksityiskohtia myös, mutta tämä on aika herkkä aihe, koska tämä voisi näyttää hieman siltä, että niin kuin tässä yrittäisiin tavallaan liueta kauemmaksi näistä äh, rikkomuksista ja virheistä, että me tavallaan heittäisimme pyyheen kehään. Ei. Mutta on paljon perustavan palaa vielä kysymyksiä, kuten esimerkiksi maatalouspolitiikan tehokkuus. Minä olen eurofiili, minä puhun useiden eurofiilien kanssa, jotka puhuvat nimenomaan siitä, että miten EUn budjetti ja EUn rahoitusjärjestelmät, ovatko ne oikealla tiellä. Ja ihmiset ovat hyvin vihaisia, jos he näkevät, että me emme vastaa näihin kysymyksiin. Joten yritän tässä luoda tilaa. Ja olen minä haluaisin nyt esittää kysymyksen, kuinka monta pankkia me voisimme äh, kansallistaa maatalousbudjetillaan? Mitä tämä tekisi? Kommentteja mikrofonin ulkopuolelta. Minä käytän maataloutta, koska se on niin helppoa. Kohesio voisi myös olla mutta haluaisin, että mandaatin suhteen tilintarkastustuomioistuin lähtisi enemmän tehokkuuden tielle ja että sillä olisi korkea profiili myös poliittisesti. Ja sen lisäksi olen myös omassa paperissani myös sitä painottanut, että tilintarkastajat, uskokaa tai elkää, niillä olisi voinut olla suurempi rooli, niin olisivat voineet nähdä osataan varoittaa paljon äh, vahvemmin tästä nykyisestä systemaattisesta kriisistä, jossa me nyt olemme. Ajattelen tässä sekä yksityisten markkinoiden finanssimarkkinoita, kriisejä ja, ja, ja tämän suvereenin velan kriisi. Jos halutaan antaa tilintarkastustuomioistuimelle tilaa toimia ja asettaa uusi yksikkö. Jos te tarvitsette enemmän kuin kymmenen ihmistä, niin teillä on väärät ihmiset. Ei tarvita paljon, jotta voitaisiin viedä päätökseen keskustelut tästä yksityisen sektorin finanssikriisistä, velkakriisistä ja muusta. Tuomioistuin voisi olla todellakin tärkeä riippumaton ääni mutta te voitte ehkäpä sanoa, että teillä on jo tämä systeemiriski eh, järjestö, meillä on ESMA, meillä on muuta. Ongelma myös eh, mukaan lukien keskuspankki on se, että tässä on niin, ne ovat niin suuri osa tätä sekä ongelmaa että ratkaisua, että tilintarkastustuomioistuin ei saa sen täytyy olla osa ratkaisua, eikä sitä saa voida syyttää siitä, että se olisi osa ongelmaa. Mitä ongelmia minulla ikinä onkaan, niin tilintarkastustuomioistuin on sen ulkopuolella. Me näemme tämän USAssa, kun tämä asia otettiin esiin myös amerikkalaiselta tilintarkastustuomioistumelta, jota kongressi on nyt pyytänyt todellakin tekemään tilintarkastuksia tehokkaalla tavalla. Ja nimenomaan Amerikan keskuspankissa Fedissä. Joten on mahdollisuus, että, tilintarkastus, että olisi sellainen tilintarkastustuomioistuin, joka ei toimisi vain tällaisen kapean suunnitelman mukaan, vaan joka voisi tehdä paljon enemmän fantastista työtä liittyen esimerkiksi tehokkuuteen ja muuhun ja myös analyyseihin ja siihen finanssiseen arkkitehtuuriin, joka meillä on. Jos katsotaan finanssikriisiä ja pankkikriisiä, niin se kaikki liittyy siihen, että tässä arkkitehtuurissa on suuria mustia aukkoja ja ihmiset eivät ole halukkaita myöntämään, että he eivät enää ymmärrä, missä mennään. Joten tämä neuvosto voisi olla semmoinen, tilintarkastustuomioistuin voisi olla tällainen itsenäinen elin tässä. Eli liittyen tähän keskusteluun, mitä me juuri puhuimme, mikä tämän hallintoneuvoston kokoonpano olisi. Ja tässä olen eri mieltä muiden puhujien kanssa. Minä uskon, että tilintarkastustuomioistuin tuomioistuimen valvontaa voidaan muuttaa, sitä voidaan tehdä tehokkaampaa, huomattavasti tehokkaampaa. Ja ne ehdotukset, muutokset, joita on ehdotettu, muut paneelin jäsenetkin ovat ehdottaneet, ovat hyödyllisiä, mutta minulle ne ovat lähinnä marginaalisen hyödyllisiä. Very close, maybe not as far. Tätä kannattaa seurata äh, läheltä. En ole seurannut ehkä ihan yhtä läheltä kuin ihan kanssa, mutta kuitenkin katsoisin, että ammatillisesta osaajasta pääasiassa on kyse tilintarkastustuomioistuimesta puhuttaessa. Ja sillä on maantieteellistä edustusta. Ja näin ollen voidaan katsoa, että myös poliittinen elementti sen liittyy. Ja kysyinkin, että veisitkö autosi sellaiselle huoltamolle, jolla olisi 27 mekaanikkoa yksi kustakin jäsenmaasta töissä? Tai haluaisitko että sinua hoidettaisiin sellaisessa sairaalassa, jossa olisi eh, kustakin jäsenmaasta parhaat lääkärit töissä. Ja lopuksi vielä, haluaisitko kansallisen eh, futisjoukkueesi koostuvan eh, yhdessä suurimman kaupungin edustajasta, ei välttämättä parhaista maista. En tiedä, kuka tähän kyllä vastaisi. Eli katsoisin, että kyllä muutosta nyt tarvitaan. Dasilla on ollut historialliset perusteensa, mutta voin yhtyä sen, mitä Carlson sanoi. Ja vielä yksi kommentti metodologian muutoksiin tai DASin mahdollisiin uudistuksiin. Toivottavasti parlamentti nyt jatkaa siitä, mitä lähdettiin vuonna 2005 esittämään DASseihin liittyen. Eli jos ei olisi haluttuna tilastoja hyödyntää, varna on se, että saattaa syntyä jonkinlainen vitsi koko tästä hommasta, mutta jäsenmaat ovat suhtautuneet varsin tahmeasti näihin esityksiin ja oma maani myöskin, myöskään ei ollut valmis allekirjoittamaan tätä asiaa tulopuolen kannalta. Ja siksi kysyä voi, mikä on taho, jota valvotaan. Jos ei halua puhua, niin ei voida silloin voittaa tätä heikkoutta, josta on kyllä huomattavia esimerkkejä. En nyt tämän pidemmälle tässä mene, puheenjohtaja. Eh, ehkäpä kun kellokin on aika paljon, nyt kannattaa vähän eh, hidastaa tahtia ja eh, voin näin ollen oman puheenvuoroni päättää tältä erää tähän. Oikein paljon kiitoksia erityisesti tuosta viittauksesta eurooppalaiseen jalkapalloon. Meillähän on tuossa eurooppalainen jalkapalloottelu käynnissä myös koko salimme ulkopuolella. Voitaisiin siihen, että tehtäisinkö tässä niin kuin jalkapallotiimejä jokoita koettaessa. Olisikohan silloin tällainen tulos, kun nyt jos katson Saksan joukkuetta, niin suuri osa on yhdestä osasta vain Münchenistä. Pitäisikö ajatella, että puolet sitten tulisikin Ruotsista esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimeen. No se ei ehkä olisi sinänsä niin huono asia, mutta kiitos tästä ehdotuksesta, joka oli hyvin raitis tuulahdus. Nyt keskustelu. Esittelijä ensin, Ines Ajala Sender. Ja minulla on jo Inge Gresseltä puheenvuoropyyntö. Pratichist ja Jan Mulder myös. Ines ensin. Meillä on aika loppumassa. Pyydän puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä alustuksista. Ja hienoa, että pääsitte tänne puhumaan valiokuntaamme. Ja nyt muutama kommentti eh, millaista olisi elämä Dassin jälkeen. Ja sitä tässä jo jonkin verran spekuloitiin. Tehän olette varsin eh, luovia uutta keksiviä. Se on hyvä. Tällä tavalla nyt voidaan ajatella asioita uudella tavalla, miten lisätä tehokkuutta, saada aikaan tuloksia. Tätä ainakin kansalaiset toivovat meiltä, että tällä tavalla hyödynnetään unionin varoja. Tärkeää on, että varat, olipa kyse mistä summista tahansa, käytetään hyvin ja tehokkaasti. Eli ehkä on mahdollista ajatella elämää Dassin jälkeenkin. Ja sitten vielä eräs seikka, joka aina eh, liittyy tähän asiaan myöskin. Eh, nämä palautusasiat, eh, tämä on aina ollut vähän kiistanalainen kysymys, mutta kun jonain kaunina päivänä ihan kunnolla voidaan tämä aihe ottaa esille ja huomioimaan myöskin tieteen tiedeelämän edustajien näkemykset asiaan, eli ne varat, jotka etelään suunnataan, jotka saavat yhtä paljon aikaa kuin mitä pohjoisessa tapahtuu, saadaan aikaan siis tällainen kiertosykli, eli saadaan varat ikään kuin takaisin alkuperäiseen lähteeseen, niin silloin tilanne on toinen. Eli jos puhutaan kannattavuudesta, niin ei voida puhua pelkästään siitä, että varat hyödyllisesti eh, käytetään, vaan erittäin tärkeää on, että eh, ne, jotka investoivat, eh, saavat myöskin omat odotuksensa täytettyiksi. Sitten herra Mois otitte esimerkin autokorjaamosta, jossa työskentelee 27 mekanikkoa. Petrus Vieto totesi, että Sas Kuparsilla hän on ollut töissä aikaisemmin. Ja hän totesi, että tällöin tarvitaan tiimityötä ja tiimihenkeä. Joskus siinä onnistutaan paremmin, joskus vähemmän hyvin, mutta paljon riippuu siitä, miten työt järjestetään. Ja näin ollen eh, kukin jäsenmaa voisi parhaan hakijan esittää. Se olisi tietysti ideaali tilanne, mutta valitettavasti eh, tähän ei aina päästä. Ja totta kai, niin kuin todettiin, tarvitaan myös eh, ryhmähenkeä. Tällä tavalla toimittaisiin hyvin, mutta välttämättä sitten tällaisella tilintarkastajalla ei olisi mitään käsitystä poliittisista aspekteista ja mm, tällöin myöskin törmätään hankaluuksiin. Sitten äh, DASit, tarkastuslausumat, en tiedä ymmärsinkö ihan oikein näitä äh, argumentteja. Tämä saattaisi olla myönteinenkin lähestymistapa. Tässä ei ole kyse pelkästään ministerin äh, allekirjoituksesta, vaan siitä, että säännöllisin väliajoin tarkistuksia tehdään. Tietyllä totenhan tämä on, mutta meillä on kokemusta ja osoitusta siitä, että välttämättä tämä ei ole toiminut hyvin. Kiitokset ja sitten Kresle seuraavana, olkaa hyvä. Minä pidän melko outona sitä, että me pidämme kiinni 27 jäsenestä. Keskustellaan siitä kokeen. Saksassa on 50 jäsenä eikä siinä ole mitään ongelmaa. Kyse on kai lähinnä siitä, miten nämä ihmiset, miten he ymmärtävät yhteistyössä kaiken kaikkiaan ja miten arvostaa itseään koko tilintarkastustuomioistuin. Eli minä en halua puhua nyt käytännössäännöistä tai säännöistä, että keskustellaan niistä. Minä haluaisin tässä nyt vähän lisätyötä, tietoa siitä – miten tilintarkastustuomioistuimessa nähdään oma rooli ja mikä rooli yksittäisillä jäsenillä on heidän mielestään. Tämä ensimmäinen seikka, eli miten käsitätte tämän oman asemanne. Ja sitten kyllä, miten voisitte puhua vielä Dassista, tuo herra Mäisin kanta – on mielenkiintoinen kuin se, että puhutaan, että virhe, virheitä syntyy yhä enemmän ja sitten ei tapahdu mitään virheitä. Yli 12 prosenttia, se ei kiinnostanut silloin ketään 20 prosenttia virheitä ei niinkään kiinnostaisi meitä, koska vastuuvapaus on myönnettävä, näin se vain menee. Eli jos katson vuosittaista menettelyä, sitä miten vähätellään rakennerahastojen virheitä melko oudoin menetelmin, niin kysyn miksi, koska se hyväksyttäisiin oli virheitä sitten kuinka paljon tahansa. Minä kysyisin vain, miten vakavasti nyt suhtaudutaan Dassiin? ja mitä tuo vastuuvapauden myöntäminen oikeastaan tarkoittaa? Eli meidän pitää pohtia, miten me haluamme tästä jatkaa eteenpäin. Minusta tuntuu, että nyt tämä kysymys on asetettava. Tämä on käännekohta. Huomaan tämän itse omassa jäsenvaltiossani. Aina on siirretty työ yksi prosentti pelkästään Brysseliin ja ajatellaan, ettei tuosta yhdestä prosentista nyt tarvitse niin tarkkaan katsoa, mitä sille tapahtuu, koska hyöty on niin suuri. Lähetetään rahat sinne, mutta nyt varmasti asia muuttuu, koska euron pelastamisen kautta tuo summa kasvaa niin valtavasti. Haluammeko nyt todella kuitenkin jotain muutosta aikaiseksi? Minua huolestuttaa kovasti tämä kehitys kulku jäsenvaltioista. Tuo Kreikan katastrofi, kestävyyden loppuminen, 30 vuotta EU-jäsenyyttä ja ollaan tavallaan kehitysmaan kanssa tässä. Espanjassa on toiset ongelmat, mutta Espanjan jäsenyyskin on ollut voimassa pitkään. Valtavat määrät rakennerastovaroja on virrannut Espanjankin. Tämä on katastrofi. Miksi nyt on tilintarkastustuomioistuimen ääni tässä koko katastrofissa? Olisin kyllä olettanut, että tässä voitaisiin hyvin offensiivisesti toimia. Muuten minäkin olen valmis sanomaan, että mekin olemme kollektiivisesti jättäneet tässä toimimatta. Se on meidänkin asemamme tässä, mutta jos jatketaan näin, niin voidaan sanoa, että oli mukavaa, että tästä keskusteltiin, mutta haluammeko me todella jotain muuttaa? Kiitos. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitos, haluaisin kiittää asiantuntijoita ja myöskin esittelijää tästä varsin mielenkiintoisesta keskustelusta. En ollut ajatellut eh, osallistua lainkaan näin aktiivisesti tähän keskusteluun, mutta tässä nyt on joitain mielenkiintoisia aiheita esiin nostettu iltapäivän kuluessa. Ja valiokuntamme poliittisena tahona, tähän tässä kommentoitiin, joutuu tarkastelemaan lukuja, hyvin moninaisia asiakirjoja, eli tietotulva on melkoinen. Ja välttämättä sen työstäminen ei ole helppoa juuri siksi, ettei ehkä ole käytössä sopivanlaista järjestelmää. Tässä Evliso viittasi ongelmaan nimenomaan tietotekniseltä kannalta lähes kaikissa jäsenmaissa, Saksassa, Liettuassa, Latviassa eh, käytetään erilaisia eh, tietojärjestelmiä tietojen käsittelyyn. Ja varsin hankala voi olla eh, ymmärtää, eh, miten eh, eri jäsenmaiden elimet toimivat, elimet, jotka vastaavat nimenomaan tilintarkastustoimista. Sitten tilintarkastustuomio, Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen jäsenin, jäseniä siis 27 ja jäsenten tehtävänä on ajaa kunkin maan etua, koska tietysti jokainen haluaa eh, jatkaa omia työsopimuksiaan. Ja kun tältä kannalta asiaa tarkastelee, niin eh, asiantuntijatiimi, joka tarkoitus on kokoon saada, eli riittävää ammatillista osaamista. Tätä varmasti tarvitaan ehdottomasti sillä uudet rakenteet eivät välttämättä liity pelkästään eh, tilintarkastustoimiin eh, Euroopan unionin varojen käytön osalta, vaan ehkä myöskin jäsenmaiden eh, varojen käyttö tulee tässä kuvan mukaan tässä jonkin verran rakenteiden osalta on päällekkäisyyttä. Tässä esimerkiksi Olafin kertomukset on huomioitava myöskin ja sitten maatalous, kohesio, poliittiset toimet. ja lisähankaluutena tässä kaikessa on tietojen valtava määrä, eli on varsin hankalaa käsitellä kaikkia olemassa olevaa tietoa. Ja voisi olla hyvä, jos tilintarkastustuomioistuimen myöskin tämän seikan voisi huomioida. Olen jo jonkin aikaa näitä asioita ollut käsittelemässä itse. Ja oman kokemukseni pohjalta voin sanoa, että ihan riippuen siitä, miten tiedot esitetään, minkälaista taulukkomuotoa käytetään, eh, voidaan päätyä ihan vastakkaisen lopputulokseen. Tämä on myöskin ongelma, eh, jota tulisi tarkastella järjestelmään liittyen. Chairman, to my regret. Kiitos puheenjohtaja. Ikävä kyllä minulla oli toinen kokous eh, tänä iltapäivänä ennen tätä budjetista sekin joten en voinut osallistua tämän kokouksen ensimmäiseen osaan, mutta olen nyt kuunnellut tähän asti hyvällä suurella mielenkiinnolla tätä. Ne vuodet, kun olen ollut Euroopan parlamentin jäsen, olen kunnioittanut tilintarkastustuomioistuinta kovasti. Te olette, teillä on ollut hyvin tärkeä rooli, jonka te olette täyttäneet, ja olen oppinut teiltä hyvin paljon. Yksi varjo kuitenkin on tämän kaiken päällä – Vuoden 1994 jälkeen oli välttämätöntä tehdä se. Koskaan ei ole ollut positiivista dassia. Täällä jotkut ovat jo epäilleet sen olemassaolon järkevyyttä, mutta se on perustamissopimuksessa ja meidän täytyy huolehtia budjettivalvontavaliokuntana, että me kehotamme toimii, komissiota toimimaan sellaisella tavalla, että saamme positiivisen dassin. Olemme käyttäneet kaikki temput sen saavuttaaksemme, mutta ilman tuloksia. Tämä on minun ongelmani. Rämäys. Teiltä tuli ajatus näistä kansallisvaltioiden ilmoituksista. Terry Win ja minä esitimme budjetivaliokunnassa, että näin tulisi tehdä. Tämä oli toimielinten väliseen sopimukseen, mutta sekä jäsenvaltiot että komissiot ovat olleet hyvin vasten tahtoisia tekemään tätä, enkä koskaan ymmärtänyt miksi. Koska se on mielestäni ihan selkeä demokratian puute, että 80 prosenttia budjetista käytetään kansallisissa, kansalliset hallitukset ja käyttävät sen ja he eivät joudu sitä tilittämään. Minusta se on kaikkia demokratian sääntöjä vastaan. Ja se, että joku poliittisesti vastuullinen joutuisi antamaan siitä jonkin näköisen äh, tilintarkastuksen ja se ei olisi hyvä tai oikein, niin se ei olisi kovin hyväksi hänen poliittiselle äh, elämälleen. No nyt kuuden vuoden jälkeen me olemme onnistuneet siinä, että toimielinten välisessä sopimuksessa, äh, tai siis tämä sopimus tullaan tekemään julkiseksi. Kaksi osapuolta sanoi, että hyvä, me täytämme osapuolet, mutta jos sanotaan näin, että kaksi osapuolta täyttää ehdot, mutta sitä ei näytetä kolmannelle osapuolelle, niin eihän silloin mikään toimi. No tämä luku on päätetty ja nyt menemme eteenpäin uutta tietä ja voimme keskustella asiasta komission ja jäsenvaltioiden kanssa, eli nämä vuosittaiset yhteenvedot. Mutta yhtä asiaa minä olen kaivannut. Meillä on täällä Euroopassa nyt hyvin turbulentteja aikoja ja me olemme luomassa vakausmekanismia. Summan on vielä epäselvä, mutta jotkut sanovat, että se olisi tuhat miljardia euroa. Se on enemmän kuin nykyinen seitsemän vuoden monivuotinen budjetti. Ja siinä ei ole ollut, mutta sitten esimerkiksi tilintarkastajat eivät ole tähän mitään sanoneet, mutta kaikki ymmärtävät, että tämä on välttämätöntä, että me sitoimme 60 miljardia Euroopan unionin budjetista siihen, mutta missä on parlamentaarinen valvonta ja tilintarkastustuomioistuin. Tämä on yksi niistä haasteista, jotka on otettava esiin tulevina vuosina. Thank you very much for these, uh, uh, Oikein paljon kiitoksia näistä hyvin monimutkaisistakin kysymyksistä. Jos ei mun kollega halua nyt kirjallisesti pyytää puheenvuoroa, niin pyytäisin nyt puhujia ja tilintarkastustuomioistuimen presidenttiä antamaan vastaukset ja loppupuheenvuorot ja sitten loppusanat vielä esittelijä Aila Senderille. Ehkä voisitte pitäytyä viidessä minuutissa, jos se vain sopii teille. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Varmasti pystyn vastaamaan viidessä minuutissa edustajat Gressle ja Aila Sender kysymyksiin on sama vastaus. Se on jo olemassa. Kyllä siellä on siemen olemassa, antakaa sen kasvaa ja kaikki rikkaruot pois. Kohesiorahoituskaudelle komissio suunnittelee nyt järjestelmää, jossa jäsenvaltio esimerkiksi voi esittää rakenneuudistuspaketin esimerkiksi koulujärjestelmään. Suljetaan joitain kouluja, laajennetaan muita. Ja kaikki olisi silloin samassa paketissa. Ja sitten tukikelpoisuus. Ja sitten katsotaan, onko uudistus tehty vai ei, ja rahat mennään sinne – sen mukaan, onko uudistus toteutunut vai ei. Ja silloin ei enää kysymys ole, kuten Ingeborg Kreste sanoi, että 12 prosenttia virhemarginaalia vastaanotossa. Esimerkiksi Virossa annettiin varoja koulutuksen uudistuksen. Ja sitä ei tehty vai tehtiinkö? No tähän varmasti kiinnitään paljon enemmän huomiota, kun ajatellaan juuri tukikelpoisuuskriteereitä. Kysyitte elämästä DASin jälkeen ja mitä seuraavan mutkan takana on. No teidän pitää olla nyt mukana siinä, että huolehditte, että nykyjärjestelmä ei kuristu uuden järjestelmän rakentamisen kautta. Voimme olla jo varmoja siitä, miltä tulevaisuus näyttää. Näin varmasti voidaan ratkaista suuri ongelma. Lyhyesti nämä kysyi, että jos, tilin, äh, jos vastuu ja vapaa, vapaus aina myönnetään, niin miksi siinä pitää katsoa niin tarkkaan sitä? Me kerran jätimme tilastotiedon estämättä ja joku sanoi, että no, tämä on teidän kantanne. Sanoimme, että se on alustava kantamme, mutta todella meillä on nyt jo tiukka väline asettassa. Me voimme tilintarkastuksen tehdä uudestaan samoja sääntöjä käyttäen. Näin voitaisiin tehdä, näin toinen taho saisi saman tuloksen. Eli nyt ammattimaisesti hoidetaan tilintarkastus vankalta pohjalta. Totta on, että ehkä tässä on pelivaraa jollekin muulle myös, mutta me voimme mennä tässä virran mukana. Jos tukikelpoisuuskriteereihin otetaan myös se, miten tehokkaasti toteutetaan tätä, niin jos pitää katsoa kahta eri järjestelmää, niin tilintarkastustuomioistuin on kyllä ongelmissa. Edustaja nyt siis ihan totta. Kaikilla ei ole, kaikilla jäsenvaltioilla sellaisia järjestelmiä, joissa saattaisiin riittävän nopeasti oikeat tiedot esimerkiksi koesiopolitiikassa. Tämä tarkoittaa sitä, että tilintarkastustuomioistuimenkin on pitänyt tutkia tarkemmin sellaista ja pyrkiä saamaan sellaista tietoa, jota ohjelmien hallinnoijien pitäisi voida antaa jäsenvaltioista alkaen. Tätä järjestelmää vahvistamalla tilintarkastustuomioistuin voi siirtyä pois valvomasta, onko sääntöjä noudatettu. Tänä päivänä DAS on sellainen kuin se on osittain siksi, että tätä edistystä ei vielä ole tapahtunut. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Rakailla myös, että piditte puheenjohtajasta kiinni. Meiltä säästyi hetki aikaa, joten ehkä muut panelistit voivat saada myös puheenvuoron. Tämä olisi. Save some time too, um... Niin. Kysymykset ovat melko selkeitä. Ensinnäkin eurooppalainen vakausmekanismi. Uskaltansa huhutaan, että tässä koko mekanismissa nyt eh, halutaan tilintarkastus eh, palkkio esittää eh, viidelle ihmiselle eli johtaville tilintarkastustahoille. Tässä mukana Euroopan tilintarkastustuomioistuin. En nyt tiedä, haluaisiko tähän tilanteeseen Euroopan tilintarkastustuomioistuin joutua, mutta tällaisia huhuja kuitenkin liikkuu Washingtonissa mutta varsinaiseen malliin tulee sitten sopivuuden osalta kiinnittää jatkossa huomiota. Ja sitten vielä yksi eh, seikka. EDAShan on eh, perussopimuksessa mukana ja tuon esiin sen seikan, että ensin esitettiin perussopimus, sen jälkeen DAS syntyi. Eli tässä on yksi tulkintamalli sopimuksesta ja kun siihen tutustuu huolella, niin tämä eh, lausunto eh, tilien eh, pätevyydestä on mukana. Mutta jos halutaan todellakin purkaa tämä pois, niin asia on tarkasteltava. Mutta jos nyt on ihan vilpitön, niin en usko, että tässä mikään oikeudellinen ehdoton tarve on. Ja jos se sitä on, niin varmasti sitten saadaan joku asianajaja asian esiin tuomaan. Eli aika paljon riippuu siitä, miten sopimusta tulkitaan tie tietojen valtava määrä. No se on totta. Tässä on paljon haasteita, tietokysymykset, yhdellä äänellä puhuminen, kaikki nämä EU-ssa. Ja sitten on mahdollista, että tässä on yksi väärin käsityspohjalla. En tarkoita sitä, että kansallinen mm, tarkastus jollain tavalla korvaisi tilintarkastuksen, ei vaan se olisi täydentävä luonteeltaan ei korvaisi siis tätä varsinaista tilintarkastusta. Näin olen aina asiat tulkinnut ja myöskin äänet, joita Euroopan parlamentissa on esitetty. Ja nyt, ehkä nyt ajan säästämiseksi päätänkin puheenvuoroni tähän. Thanks a lot. Does, uh, of the other panelists... Haluaako joku muista vieraistamme vielä lyhyesti kommentoida jonkinlaisia päätöspuheenvuoroja? Hyvä. No niin, ja sitten eh, presidentti Caldera, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Olen kiitollinen valiokunnalle siitä, että me saimme tämän iltapäivän. Haluan kiittää tästä avoimesta, suorasta keskustelusta. Otan Ajala Senderin sanat käyttöön, niin Dassinkin takana on elämää. Kyllä. Ja yksi haaste, minkä me kohtaamme teidän kanssanne, on se, mitä me haluamme tällä, tästä vuosittaisesta tilintarkastustuomioistuimen raportista. Se on tänä päivänä aika pitkälti tällainen DAS-tehtävä. Ja me pyrimme nyt laajentamaan sitä, antamaan teille enemmän informaatiota itse toiminnasta. Me haluaisimme miettiä teidän kanssanne, minkä pitäisi vuosittaisen raportin sisältö olla, niin että se olisi suuri ero tälle valiokunnalle ja tälle toimi, äh, toimielimelle. Toki meillä on velvollisuus tehdä tämä DAS jatkossakin, mutta jatkossa vastuu ja haaste on se, että tämä DAS olisi tehtävä niin, että huomioidaan se, että äh, finanssihallinnassakin on tapahtunut muutos. Jos uusi varainhoitoasetus hyväksytään sellaisenaan kuin mikä se on, niin silloin tässä lähdetään ihan alimmalta tasolta jäsenvaltioissa Euroopan komissio asti. Kaikkien on tehtävä eh, merkittävä DAS. Mutta meidän täytyy ensin olla vakuuttuneita siitä, että koko tämä ketju on luotettava ja että kaikki puhuvat yhtä kieltä, että luvut ovat luotettavia. Ja meillä on jo esimerkkejä menneisyydestä, että meillä on ollut ongelmia. Joten herra puheenjohtaja, minä uskon, että tilintarkastuksen rooli ja mandaatti on nähtävä laajemmassa kontekstissa. Tässä uudessa, äh, uusien instrumenttien kerran budjetin ulkopuolelta, jossa nämä instrumentit ovat relevantteja vain joillekin jäsenvaltioille, ei kaikille, jossa me sidomme, sitoudumme Euroopan budjetissa vastaamaan näihin tarpeisiin. Mutta vastuukysymyksissä ne ovat kansallisen budjetin tasolla. Emmekä me tiedä, miten asiat kehittyvät. Ehkä saadaan aikaan syvempää integraatiota mahdollisesti tai miten vain. Jotkut jäsenet ovat jo ottaneet esiin tämän epävarmuuden. Tämä on se haaste, mihinkä on vastattava. Joten yksi suurista asioista, jotka me voisimme tämän valiokunnan ehkä mielestä tehdä ja tulen tämän kollegiossa ehdottamaan kollegoille. Eli että tuomioistuimen tulisi toimittaa jatkostrategian raporttinsa näistä vastuu kysymyksistä, josta me voisimme katsoa, missä kukin toimielin on, missä tilintarkastustuomioistuin on, mitä aukkoja, mitä kuiluja, mitä päällekkäisyyksiä, mitä me voimme tehdä, kansalliset parlamentit, komissio, Euroopan parlamentti, ja missä pääriskit ovat, koska meillä on myös erilaisia riskejä, jos me lähdemme tähän uuteen aikakauteen. Kiitos. So Oikein paljon kiitoksia teille, noissa presidentti. Nyt haluaisin antaa kollega Aila Senderille esittelijänä puheenvuoron, loppupuheenvuoron ja ehkä mahdollisia ehdotuksia siitä, mitä seurantaa voimme järjestää tämän päivän kuulemistilaisuudelle. Ines. Sí, gracias, presidente. Sí, la verdad es... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on ollut hyvin vaikuttava kuulemistilaisuus. Minä olen viihtynyt täällä oikein hyvin, kun täällä on hyvin provokatiivisestikin otettu kantaa, joten tämä on oikein innostavaa keskustelua. Minusta tuntuu, että kaikki puhujat olivat loistavia. Saimme hyvin laajasti käsiteltyä aiheita ja kaikki tuntuisi käyvän nyt tilintarkastustuomioistuimen osalta, mutta kuten Edustaja Gressle sanoi, me tarvitsemme nyt muutosta. Elämme vähän epävarmoja aikoja ja tämä kriisi on ajattanut keskustelua tietenkin paljon siitä, mikä on tilintarkastustuomioistuimen rooli, mitä sen tulisi tehdä. Me tarvitsemme nyt varmuutta tälle alalle, eikä epävarmuutta siis. Erityisesti, mitä tulee vielä avoinna oleviin kysymyksiin. Ensin kuulimme presidentti Calderan lausunnon tilintarkastustuomioistuimen presidentin puolelta ja näemme, miten paljon kysymysmerkkiä tässä on historiallisesti myös, kun katsotaan DASia, katsotaan miten jäsenvaltiot käyttävät varoja, antavat niitä EUn käyttöön tuo yksi prosentti ja niin edelleen. Tässä on laaja historia takana. Muita kustannuksia tähän myös liittyy pankkien pelastuksia, ei ainoastaan muutamassa maassa, vaan laajemminkin. Nämä ovat kaikki oikein arvokkaita kysymyksiä, kuten edustaja Gressle sanoi. Tämä tarkoittaa sitä, että tilintarkastustuomioistuimen mandaattia on laajennettava kattamaan kaikki nämä alat. Joten hyväksyn presidentti Calderan ehdotuksen, tarjouksen. Kyllä me tarvitsisimme syvällisemmän raportin ongelmista, tulevaisuuden mahdollisista ratkaisuista ja niin edelleen. Minusta tuntuu, että valiokunta osaltaan voisi ottaa joitain huolenaiheita esiin tulevaisuudesta. Toiveita ehdotuksia, joita meillä saattaisi olla, jotka voisivat parantaa suhdetta meidän toimielintemme välillä. Tästä Euroopan kansalaiset puhuvat yhä enemmän nyt suuren epävarmuuden aikana. Tämä vain yksi lisätekijä tilintarkastustuomioistuimen ja valikuntamme välillä, parlamentin välillä. Jos saataisiin yksi palapelin pala vielä paikalle, niin ehkä tulevaisuus näkyisi selkeämmin. Meillä olisi selkeimmät toiveet siitä, miten tilanteesta päästäisiin, koska usein jo tänä iltapäivänä puhuttiin kaikesta, mitä tulevaisuutta ajatellen toivomme. No kaikki tämä kannattaisi, jos löydämme näin tästä tien ulos, eli minä tämän, tämän ehdotuksen ihan mielelläni vastaan. Kiitos oikein paljon. Kiitokset Ajala Sender, hyvät naiset ja herrat, jäsenet, hyvät vieraat nyt pari asiaa tämän tilaisuuden päättämiseksi. Ensinnä haluaisin lämpimästi kiittää kaikkia vieraitamme, jotka osallistuivat tähän julkisen kuulemisen. Kollega Kallila jo lähtikin täältä ehtiäkseen lennolle. Rouva Peritus ja Rouva Flison herra Carlson ja ilman muuta tilintarkastustuomioistuimen presidentti herra Caldeira. Kiitos teille kaikille. ja herra myös tietysti häntä unohtamatta. Kiitos teille kaikille tästä tärkeästä hyödyllisestä keskustelusta. Saimme paljon ajattelemisen aihetta jatkoa varten. Ehkäpä yhteenvedonomaisesti tärkeimpänä seikkoina esiin voisi nostaa tämän tärkeän eh, eh, harmonisointi- tai keskittämiskysymyksen, eh, mitä tulee tilinpitovelvollisuuteen ja valvontajärjestelmiin ylipäätään Euroopan unionissa – ja yksityisen eh, sektorin kokemuksessa saattaa olla hyötyä, mutta ei välttämättä, koska kyllähän yksityisellä sektorillakin on ollut hankalaa eh, talouden kriisin yhteydessä. Ja sitten odotukset ovat varsin korkealla, niin kuin tällä esiin tuotin tilintarkastustuomioistuimen suuntaan. Ja herra Caldeira, uskoisin, että voimme vain esittää rohkaisevat sanat teille jotta hyödynnätte kaiken kokemuksen ja osaamisenne, jotta saatte aikaan parhaita mahdollisia tuloksia, mitä tulee tilintarkastustoimiin toisaalta ymmärrämme kyllä sen, että e, on mietittävä, miten jatkossa kehittää eurooppalaista tilintarkastusta ja Euroopan parlamentti ilman muuta on kumppaninne tässä ja voin vakuuttaa teidät siitä, että tämä on yhteinen näkemys eh, talousarvon valvontavaliokunnassa. Ja niin kuin kollegat Kresle ja Ajana Sender ovat myöskin esiin tuoneet, meillä on tietysti oma vastuu kannettavanamme ja meidän on oltava luottavaisia ja sitoutuneina töihimme täällä valiokunnassa. Ja tämän me hoidamme eh, vastuuvapautuskysymysten eh, myötä. Ja tästä vielä lopuksi muutama sana. Eli vastuuvapausmenettelyt ovat olemassa. Ja nyt ehkä olisi sopiva hetki eh, kiittää kiittää omaa väkeämme, valiokunnan sihteeristöä ja kaikkia muitakin kumppaneita myös tilintarkastustuomioistuimen puolella. Ja panelistit ja vieraat, kaikki jäsenet saavat kutsun pienelle vastaanotolle tässä, koska kolme e, henkilökuntamme jäsentä on jäämässä eläkkeelle. Nämä ovat tällaiset pienet läksiäisjuhlat. Ja haluaisin näin ollen tässä lämpimästi kiittää herra Ben Adamsen ja joka nyt meidät eh, eläkkeelle jäämisen vuoksi on jättämässä. Menetys meille tulee olemaan suuri, mutta kaikki hyvät asiat loppuvat aikanaan ja kaikkea hyvää teille jatkossa, varsinkin hyvää terveyttä eh, tulevaisuudessa ja kiitos aktiivisista toimistanne ja työstänne mm, sihteeristössämme. Ja kiitokset myöskin Kristof Nerlich